Uh, ladies and gentlemen, I just... Uh, Hyvät naiset ja herrat, uh, tässä huoma, huomio, huomio tuolta täältä puheenjohtajan mm, tuolilta. Brysselissä on valtava liikenneruuhka ja komission jäsen on jumissa jossakin täällä Summanin ja, ja parlamentin välissä. Pyrimme lähestymään asianomaisen valiokun, asianomaista valiokuntaa, joka parantaisi Brysselin kaupunkiliikenteen laatua ja tasoa. So, ladies and gentlemen, uh, I think... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, vielä toisemman kerran. Nyt uh, voin avata kokouksemme. Uh, minulla on ilo äh, toivottaa tervetulleeksi kaikki edustajat ensinnäkin tänne saliin aamulla tänään. Ja sitten erityisen suuri ilo on toivottaa meidän komissaarimme Rova Kunevan tervetulleeksi tänne valiokuntaamme nyt sitten viimeistä kertaa. Hänhän on ollut, ollut todella omistautunut meidän työllemme nimityksestään lähtien, mikä tuntuu äh, kuin se olisi vasta eilen tapahtunut, niin suuren vaikutuksen hän on tehnyt meihin. Äh, ehkä kenties haluatte äh, poiketa hiukan tekstistänne, joka koskee markkinatutkimuksia. Voin, voin varmaan sitten jättää meille evästykseksi muutaman sanan perinnöksi siitä, mitä haluaisitte meidän saavuttavan sitten tässä vielä jatkotyössämme. Tämä tilaisuus muuten televisioidaan kautta mantereen, vähän tiedoksi. Komissari Kuneva on, on erityisen kiinnostunut nyt puhumaan markkinatutkimuksista, jota, joita me olemme ajaneet innostuneena. Se on ollut lähempänä, lähemmän viiden vuoden ajan ainakin koordinaattoreiden agendalla. Se on yksi painopisteistämme jatko, jatkotyössämme. Myöskin sitten tämä yleinen turvallisuusdirektiivi tulee tätä myötäilemään jatkossa. Te olette tässä myöskin ollut airueena, kuten teillä tapana on ollut tehdä pioneerityötä tällä sektorilla. Olkaa hyvä, nyt voitte käyttää puheenvuoron. Kiitokset Makom ja kiitokset teille kaikille. On todella koskettavaa tulla tänne nyt arvioimaan yhteistä työtämme viimeisten kolmen vuoden ajalta. Ja varmasti meille kaikille menestykset tulevaisuudessa ovat sidoksissa työhömme, koska uskon, että mitä sitten teemmekin, niin näiden kuluttajasuojapolitiikkakokemusten kautta varmastikin olemme muuttaneet ajatteluamme ja kenties tällä tavalla voimme edetä ja menestyä edelleen suurten ajatusten kautta, kuten vaikkapa digitaali talous, digitaali ympäristö ja niin poispäin. Mutta uskon, että voimme myöskin hyvin konkreettisesti edistää tätä asiaa, ja jolla on todella merkitystä jokapäiväisessä elämässä kuluttajilla. Nämä suuret ajatukset, tärkeät ajatukset pitäisi varmasti eh, hyvin konkreettisin esimerkkein selittää kansalaisille. Muutoin varmastikin käy niin, että on vähän ikään kuin röyhkeätä eh, Varataan nämä suuret asiat vain poliittiselle eliitille. Tämä ei ollenkaan ole Euroopan parlamentin hengen mukaista eikä myöskään komission hengen mukaista. On hyvin tärkeää, että meillä on voimakas poliittinen näkemys energiamarkkinoiden vapeuttamisesta ja varmastikin näin tapahtuu toivon mukaan seuraavan viiden vuoden aikana. Mutta jos kansalaiset kuluttajat eivät voi omissa taskuissaan tuntea, että tämä markkinoiden luominen on hyväksi heille, niin tämä poliittinen ajatus ei saa tukea. Ja lop- lopuksi varmastikin mm, ihmiset eivät enää ymmärrä, eivätkä arvosta, eivätkä halua myöskään äänestää. Ihan sivuminen sanoen, minulla oli mielenkiintoinen keskustelu kiinalaisen, Kiinan ei nyt kuluttajaturvallisuus, mutta vientiministerin kanssa ja keskustelemme kuluttajan suojapolitiikasta ja siitä, kuinka tärkeitä kuluttajat ja kuluttajajärjestöt ovat. Yritin selvittää, kuinka Euroopassa asioita hoidetaan ja lopuksi äh, sanoin, että no, kuluttajat äänestävät. He äänestävät ja he valitsevat poliitikot. Niinpä tuon äh, varsin yksinkertaisen näkemyksen mukaisesti, että meidän täytyy herättää yleisön kiinnostus ja saada yleisön tukipuolellemme, niin on todella hyvin tärkeää, että kaikki poliitikot täällä Euroopan parlamentissa tai paikallisissa parlamenteissa, niin on hyvin tärkeää, että tässä politiikassa todella edetään tarkoitan poliittisesti. Aloitin tämän, asian, tämän puhumisen, tämän puheen näillä poliittisilla selvityksillä, koska uskon, että taloudesta tulee entistä vähittäiskauppa suuntautuneempaa ja me tiedämme tämän. Internethän muuttaa, se on jo muuttamassa, mutta se on muuttamassa meidän tuotantotapojamme ja myöskin kuluttamistapojamme. Ja toistan jälleen kerran, mitä Äh, mikä, mikä kiinnitti huomioni niin vuonna 2007, kun olin kiihkeästi äh, yrittämässä äh, opin, yritin oppia entistä enemmän kuluttajasuoja-asioista, niin luin hyvin kiinnostavan Alfred Dufflerin artikkelin, jossa sanottiin, että tulevaisuudessa ei ole enää kuluttajia eikä tuottajia, vaan kuluttajatuottajia tai tuottajakuluttajia. Ja tämä on hieno ajatus. Voimme hetkessä hypätä toimesta toiseen. Ja jos ajatellaan vaikkapa Facebookia, niin tämä on todella aivan kiehtova uusi talouden sara, uusi maailma, jossa internet antaa kaikki mahdolliset mahdollisuudet palveluiden ja myöskin tavaroiden tuottamiseksi. Ja tämä onkin tämänpäiväinen aiheemme. Meidän ei pitäisi hylätä vanhoja politiikkoja, kuten vaikkapa turvallisuutta ja tuoteturvallisuutta ehkä meillä on myöskin uusia haasteita ja aivan uusi maailma edessämme, koska kun ajatellaan globaalia turvallisuutta, niin EU tarvitsee todella tärkeät maailman standardit. Meidän täytyy olla parhaita ja kysymys on hallinnoinnista, ehm, parhaista vientituotteista, joita Euroopassa on. Meidän täytyy yhdessä tehdä tämä ja selittää kaikille muille kumppaneillemme, kuinka olemme päässeet näihin johtopäätöksiin ehm, pitkällisen työn jälkeen vuosi vuoden jälkeen olemme asiaa työstäneet ja nyt voimme todella todistaa, että olemme hyviä tässä hallinnoinnissa. Ja kun kysymys on taas markkinoinnista, niin tämä ääni moninkertaistuu miljoonien ja miljoonien ihmisten kautta, siis kuluttajien kautta. Ja olen aina sanonut, ja kun nyt tulin tännekin ja katson tässä teitä ja tuossa juttelin Malcolmin kanssa, niin sanon, että minun valiokuntani, tämä on minun valiokuntani. Tietysti olen teidän komission jäsenenne ja mitä sitten teenkin, niin olen varmasti aina lähellä kuluttajansuojakysymyksiä, mutta uskokaa minua, aina haluan olla tämän politiikan ja valiokuntani lähellä jos teillä on jotakin tapahtumia tai aivoriihitoimintaa, niin haluaisin mielelläni kuulla teitä ja myöskin nauttia teidän viisasta sanoistanne. Vielä ihan lopuksi eräs seikka. Haluaisin teidän rakentavan konsensusta eri valiokuntien ja eri puolueryhmien välillä parlamentissa. Se on hyvin tärkeää. Jos puhutaan seura- tästä vuosituhannesta ja halutaan sanoa, että tämä on kuluttajatuottajien vuosituhat, niin hallitusten ja päättäjien näkökulmasta, kuinka tästä saadaan myöskin konsensuksen vuosituhat. Miten, mitä enemmän olemme yhteisellä maaperällä, niin sitä paremmin varmasti toimimme. Meidän on sovittava siitä, mitä on jo tehty, ja myöskin tarkasteltava tulevaisuutta, mitä voisimme saavuttaa seuraavassa vaiheessa. Tämä valiokunta varmastikin saa tärkeän tehtävän työskennellä yli valiokunta- ja puoluerajojen, niin kuin ennenkin. Eilen tapasin uuden kuluttajansuojakomissaarin, tai siis hän huolehtii muistakin kysymyksestä herra Dali. Hän on erinomainen, hän on tekijä luonteeltaan. Se on tärkeää, eikä pidä unohtaa myöskään, että valitusten käsittely ja toimeenpano ovat todella asioita, jotka ovat nyt valmisteilla ja toivon, että todella olette tarkkoina. Uskon, että näin olette ja todella haluan toivottaa teille paljon onnea ja nautintoa tässä työssä. Ja jälleen kerran komissaarina parhaimmat hetken olen viettänyt teidän kanssanne täällä parlamentissa oman valiokuntani parissa. Kiitokset. Now I may start with uh, our, our work now. What, what I... Niin, ehkä ähm, sitten voisin jatkaa vielä Äh, hiukan tästä äh, tekemästämme työstä kolmen vuoden aikana. Jälleen kerran haluan kiittää teitä äh, erityisesti, kun kysymys on markkinavalvonnasta ja myöskin yleisestä tuoteturvallisuudesta. Tämä on seuraava vaihe ja te olette tukeneet huomattavasti kuluttajansuojapolitiikkaa sekä myöskin sitä, että kuluttajista on tullut eurooppalaisen politiikan keskiö. Mitä tulee markkinavalvontaan ja tuoteturvallisuuteen erityisesti, olemme todella onnistuneet pääsemään kourin tuntuviin tuloksiin kuluttajan kannalta. Joitakin esimerkkejä. Ensiksi haluaisin aloittaa yhdestä varmaan kaikkien käänteentekevimmistä eh, hetkistä komissaarina. Vuonna 2007 elokuussa jouduimme vetämään kaikkein eniten tavaroita eh, markkinoilta kuin koskaan. Yli 20 miljoonaa lelua vedettiin kaikkialla maailmasta kaupan hyllyltä ja tätä todella kutsuttiin todella eh, kesäksi, jolloin tällaista tapahtui paljon ja tämä pudotti kuluttajien luottamusta markkinoilla. Ja kuluttajien luottamuksenhan pitää olla kuitenkin kulmakivi Euroopan sisämarkkinoilla ja globaalillakin markkinoilla. Varmastikin me kaikki täällä haluamme parantaa sisämarkkinoita ja vahvistaa niitä. Toivomme, että elinkeinomme voivat hyötyä globaalista toimitusketjuista, että voimme edistää työllisyyden kasvua palvelusektorilla. Jos haluamme tätä, niin meidän on taattava se, että kuluttajat voivat luottaa ostamiinsa tuotteisiin ja käyttämiinsä palveluihin jopa silloin, kun he toimivat niin jossain toisessa eurooppalaisessa maassa. Ja sen takia mielestäni meidän täytyy todella toimia nopeasti. Ei pelkästään vain siksi, että turvattomat tuotteet saatiin pois kaupoista mahdollisimman pian, vaan myöskin siksi, että voitaisiin estää vastaavien tilanteiden tapahtuminen tulevaisuudessa ja että myöskin luottamus saavutettaisiin uudelleen. Tuoteturvallisuus ja kuluttajan luottamus vaativat todella paljon toimenpiteitä ja jatkuvaa huomiota. Siihen ei päästä pelkästään lainsäädännöllä. Mitä siis me teimme? Me korostimme jäsenvaltioiden valvonnan parantamista. Me otimme mukaan tiettyjä tahoja, jotta voitaisiin paremmin identifioida lelujen turvallisuuden parantaminen, sen tavat ja myöskin lelusektori otettiin mukaan. He solmivat kaksi vapaaehtoista sopimusta ja myöskin me painostimme kiinalaisia viranomaisia parantamaan vientitoimintaansa ja myöskin me amerikkalaisten kanssa loimme yhteisen leluturvallisuustyöryhmän tietojen jakamiseksi, mutta kuitenkin on hyvin tärkeää, että meillä on myöskin lainsäädäntö paikallaan. Ja sitten tuon keskeisen eh, tuon tärkeän kesän jälkeen me tarkastelemme uudelleen eh, tätä meidän lainsäädäntöpuitteistoamme ja eh, pyrimme uudistamaan lainsäädäntöä. Muun muassa tavaroiden vapaa liikkuvuuspaketti johti harmonisointiin ja myöskin tilanteen parantamiseen. Ja nyt sitten tämä yleinen kuluttajasuojadirektiivi ja myöskin sen RAPEX-järjestelmä tulivat arvioiduksi ja ovat todella osoittaneet, että ne voivat taata kuluttajan suojan. Se kysymys on mallista, jota on myöskin laajennettu ei-kuluttajatuotteisiin ja muun tyyppisiin riskitilanteisiin. Ja monet muutkin maat kuin vain Euroopassa tätä asiaa nyt miettivät. Kuitenkaan me emme voi jäädä lepäämään laakereille tavoitteillemme, vaan meillä on aina edessämme uutta kehityskulkua, kuten vaikkapa e-kaupan kasvu, nanoteknologia sekä myöskin toimitusketjujen erilaiset muutokset, nopeat muutokset. Ja tämä tietysti vaatii, että toimimme nopeasti ja tehokkaasti kun markkinat jatkuvasti muuttuvat. Ja senpä takia olemmekin päättäneet, että tarkastelemme uudelleen yleistä kuluttajansuojadirektiiviä, jota on nyt käytetty sellaisena noin kuuden vuoden ajan. Meidän täytyy todella valmistautua tulevaisuuden haasteisiin tehokkaammin ja paremmin. Meidän on myöskin saatava selkeämmät säännöt tuotteiden jäljitettävyyteen ja monelta, monest monet minulle ovat tätä tähdentäneetkin teistä. Tarvitsemme myöskin vähemmän byrokraattisen standardointiprosessin. Tätä monet ovat myöskin toivoneet. Ja tarvitaan myöskin lisää joustavuutta hätätoimenpiteiden toimeenpanossa. Teidän näkemyksenne ja tukenne tulevan lainsäädäntökauden aikana on todella olennaista, jotta EU on valmis tulevaisuuden haasteisiin. Kuitenkin parhaat säännöt eivät varmastikaan merkitse mitään, jos ei niitä kunnolla noudateta. Ja senpä takia tulenkin nyt tähän tärkeään markkinan valvontaan. Viime vuosien aikana useimmat RAPEX-ilmoitukset ovat nousseet valtavasti 140 kymmenestä vuonna 2003 yli 1850 vuonna 2008. Ja, ja tämä kasvu öö, öö, ei pelkästään ole muun muassa ei johdu siitä, että on tullut lisää EU-jäsenmaita muun muassa, vaan itse asiassa kysymys on siitä, että tuoteturvallisuus on parantunut puolin ja toisin. Ja selvästikin on tärkeää, että yritykset ottavat vastuun siitä, että tuotteet ovat turvallisia. Kukaan ei vie heiltä tätä vastuuta pois kuitenkin samanaikaisesti tarvitaan myöskin uskottavia toimeenpanotehtäviä ja nyt on muistettava, että vastuu on todella heidän. On hyvin tärkeää, että ihmiset noudattavat sääntöjä kaikissa tilanteissa. Senpä takia markkinavalvonta on niin tärkeää. ei pelkästään vain kuluttajan suojan näkökulmasta, kysymys on turvattomista tuotteista, vaan myöskin, että yritykset voivat toimia tasa-arvoisesti, tasaveroisesti, että niitä käsiteltäisiin sillä tavalla. Haluan korostaa, että markkinavalvonta ei pelkästään saa vastaansa rahoituksellisia haasteita rahoituskriisin myötä, ja kun entistä enemmän tulee tavaraa EUn markkinoille ulkomailta, niin tämä tekee entistä vaikeammaksi sen, että vain kansallinen lähestymistapa olisi käytössä lainsäädännössä. Mielestäni on kaksi tärkeää osaa näiden haasteiden vastaanottamisessa. On parannettavaa yhteistyötä EUn valvontaviranomaisten välillä ja myöskin parannettavaa yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Ensiksi puhuisin ensimmäisestä seikasta, siis yhteistyöstä EU-valvontaviranomaisten kesken. Sisämarkkinoiden luonne kun ajatellaan myöskin globaaleja to- toimitusketjuja, tekee hyvin tarpeelliseksi sen, että todella pyrimme koordinoimaan tämän markkinavalvonnan on tunnustettava tämä, tai tämä on tunnustettu komissiossa ja se haluakin tukea täysin jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä erityisesti rahoituksellisen tuen kautta yhteisille valvontatoimille. Esimerkiksi viimeisten neljän vuoden aikana olemme tukeneet ProSafea. Tämä on verkosto, joka tuo yhteen jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset ja näin on pyritty kehittämään koordinaatiota ja parhaiten käytäntöjen käyttöönottoja. Tämä on jo itse asiassa luonut paljon parannuksia yhteistyöhön muun muassa tulliviranomaisten kesken. Ja kiitos meidän tukemme ProSafe on todella tullut todelliseksi koordinaatioelimeksi Euroopan markkinavalvonnassa. Ja tiedän, että he olisivat varsin mielissään, jos jos, jos te haluaisitte kuulla lisää heidän toimistaan. Olemme myöskin antaneet palkkioita tiettyille tuotteille, esimerkiksi leluille, leikkikenttä, laitteille, jouluvaloille, ja niin poispäin. Ja nämä ovat nyt johtaneet todella konkreettisiin tuloksiin. Eilen esimerkiksi tapasin jäsenvaltioiden edustajia sekä myöskin solarium sektorin edustajia, jotta voitaisiin keskustella yhteisistä toimista. Nimittäin yli 80 prosenttia testatuista solariumeista eivät ole säteilyrajojen puitteissa ja hyvin usein myöskään kuluttajille anneta tietoa. Ja tietystikin tämä huolestuttaa, mutta jäsenvaltiot ovat nyt pyrkineet tätä asiantilaa parantamaan ja myöskin elinkeinoala pyrkii parantamaan koulutusta Solarium-yrityksissä nyt aion myöskin tänään esitellä tulokset yhteisestä, toimista, yhteisestä toiminnasta. Kysymys on jouluvaloista. Yli 30 prosenttia testatuista tuotteista ovat nimittäin osoittaneet olevan puutteellisesti rakennettuja, mutta huolimatta hyvistä tuloksista emme ole vielä todella päässeet todella tehokkaaseen yhteistyöhön, vaan valvontaa tarvitaan juuri kansallisella tasolla riskin arviointi on hyvin tärkeätä. Samojen tuotteiden osalta riskin arvioinnin tulokset ovat hyvin useita, hyvin usein erilaisia ja erilaisuudet eri maiden välillä myöskin ilmenevät, kun kysymys on sanktioista ja rangaistuksista. Jos halutaan menestyksekkäästi käsitellä näitä asioita, niin tarvitaan todella uuden tyyppistä markkinavalvontaa ja myöskin yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Me tarvitsemme todellisen eurooppalaisen valvontaverkon, joka nopeasti pystyisi tunnistamaan ja myöskin reagoimaan, kun kysymys on nousevista uhista. Ja uskon, että me tarvitsemme tässä tämän asian priorisoimista Euroopassa. Tulliviranomaisten esimerkiksi täytyy laajentaa toimintaansa ja myöskin asiantuntijuutta ja resursseja pitäisi jakaa mielestäni paljon tehokkaammin. Tällais, ilman tällaista integroitua lähestymistapaa markkinavalvonta Euroopassa varmastikin on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Ja tämän lisäksi, kun ajatellaan globaaleja toimitusketjuja, niin meidän on otettava myöskin lähempään tarkasteluun lainsäädäntö, jotta pelkät tuotteiden volyymit, jotka vyöryvät markkinoillemme, eivät pitäisi toiveitamme allemme. Ja sen takia nyt haluaisinkin puhua yhteistyöstä kansainvälisten kumppanoittemme kanssa. Markkinat ovat globaalit, tarvitsemme globaalin lähestymistavan. Ja sen takia jo oman toimikauteni alusta olen pyrkinyt lähentämään suhteitamme erityisesti Yhdysvaltoihin ja Kiinaan ja myös muihin. Me olemme juuri saaneet neuvostolta valtuutuksen neuvotella amerikkalaisten kanssa siitä, kuinka heidän uusi kuluttajansuojan parantamissäädöksensä muuttuu, muuttaa tiedonvaihtoa muun muassa vaarallisista tuotteista, riskin arvioinnista ja muista yhteisesti koetuista tärkeistä asioista. Tiedon jakaminen varmasti auttaa meitä suojelemaan kuluttajia vaarallisilta tuotteilta. Ja Kiinan osalta me olemme myöskin tarkastelemassa muita tapoja, joilla voisimme vahvistaa yhteistyötämme. Ja yksi kaikkein mielenkiintoisimmista lähestymistavoista on niin sanottu saumaton valvonta saman tyyliin kuin vihreät linjat tullialueilla. Tarkoituksena olisi sitoa yhteen vientilisenssivalvonta Kiinan hallituksen kanssa lähemmin siis siihen, että myöskin tuonnin osalta tehdään Euroopassa tiettyjä tarkastuksia ja näin voitaisiin taata todella valvontaprosessi aina tehtaalta kotiin saakka. Tämä helpottaisi sitä, että kun on yritykset voisivat jatkaa kauppansa ja että turvallisuuskysymyksissä todella käytäisiin ongelman juuriin käsiksi. On muistettava, että marraskuussa 2008 halusin järjestää ensimmäinen EU, Amerikka, Kiina korkean tason edustajien kokouksen, jotta voitaisiin keskustella laajemmin tuoteturvallisuudesta ja sen hallinnoinnista. Ja uskon, että tämä, toivon, että tämä kolmen välinen yhteistyö voisi jatkua, koska uskon, että se on ollut varsin hyödyllinen area, äh, hyödyllinen foorumi, jossa olemme voineet jakaa äh, tietoa äh, ja myöskin OECDn ja kansainvälisen kuluttajan suojakonferenssin puitteissa olemme voineet jatkaa keskusteluja monenkeskisesti. Ennen kuin pääsen puheeni loppuun, niin haluaisin vielä todeta, että koska Roomaakaan ei rakennettu päivässä, niin uskon, että koordinointu lähestymistapa kuluttajansuojamarkkinoihin varmastikaan ei synny päivässä, vaan tarvitaan todella sisukasta ja johdonmukaista työtä, jossa kaikki ovat mukana, muun muassa tämä valiokunta juuri ja myöskin te kaikki yksilöinä. Yleisen kuluttajansuojadirektiivin uudistamisessa meillä on mahdollisuus saada aikaiseksi tehokasta lainsäädäntöä, jolla suojellaan kuluttajia Euroopassa tulevien vuosien aikana. Vain tällä tavalla voidaan uudistaa uudelleen rakentaa kuluttajan luottamustuotteisiin ja palveluihin ja myöskin todellista, saada todellista potentiaalia viiden miljoonan Euroopan kansalaisen sisämarkkinoille. Ja tämä on todella uusi, mutta myöskin todella haastava poliittinen tehtävä. Tässä lyhykäisesti ja yritin puhua myöskin mahdollisimman nopeasti. Tämä oli siis lyhyt alustukseni ja nyt varmasti Malcolm sitten antaa minulle mahdollisuuden vielä vastata kenties kysymyksiin. Kiitos. Well, thank you very much, Commissioner, for, uh... Kiitoksia, rouva komissaari, tästä hyvinkin kattavasta läpikoteisesta strategista mm, äh, alustuksesta koskien sitä, mitä, mitä pitää tehdä. Te jätitte meille perinnöksi aika täyden äh, esityslistan jatkotoimillemme oman, oman työnne kan, kannalta ja, ja mitä, mitä tulee hyvin rivakkaan toimintaan ja kiinnollisten lelujen osalta. Te siinä saatte olette onnistuneet saamaan kansainvälistä yhteistyötä tehostumaan ja, ja aikamoista vipuvoimaa Kiinan suuntaan. Varmastikin kansainvälistä yhteistyötä halutaan jatkaa tämänkin valiokunnan kautta. Meillä Yhdysvaltain vastaavat turvallisuusviranomaiset ovat jo meitä lähestyneet. Kiinassakin kävimme hyvin menestyksekkäällä vierailulla Shanghaissa teidän työnne jälkimainingeissa oman valtuuskuntamme voimin osana komission valtuuskunta. Myöskin valtuuskuntatyötä voitaisiin kytkeä paljon tiiviimmin valiokuntamme toimiin iltapäivällä käväisen Japanin valtuuskunnan kokouksessa. Siinä oli siis seuraava yhteistyömaa meille selvästikin. Eli jätitte meille vahvan perinnön ja teidän äh, tämä äh, äh, rivakkaat toimintaan toimenne, nämä Kuneva Sweeps, ovat jo ihan käsitä täällä meidän ammattikielessämme koskien näitä erilaisia tehoiskuja – Kuunnevan tehoiskut voisi olla suomeksi hyvä. Äh, esimerkiksi mitä tulee näihin äh, jouluvalohankkeisiin, äh, jouluvaloselvityksiin ovat hyvin ajankohtaisia, kuten, kuten aina ennenkin nyt, ettei me sitten, etteivät jouluajan, joulun ajan rauha rikkoudu sähköiskuihin kuluttajien kodeissa ensinnä luovutan, puolta, luovutan puheenvuoron koordinaattoreillemme, Gebhardille, Schröderille ja siellä on Salmo se ja Styler ja Van Your äh, ja Wiltskin. Wilt, olkaa hyvä. Schwab, Schwab voi aloittaa. Äh, vähän, vähän myöhässä äh, olemme tietysti, mutta haluamme kuitenkin antaa teille mahdollisuus vastata. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsen Kuuneva siitä, että myös tällä välimenokaudella uuden ja vanhan komission välillä, ette lepäile ne vaan otatte työnne vakavasti. EPPn puolesta pystynen sanomaan, että koko ne olette toiminut hyvin aktiivisesti ja teidän kanssanne on aina ollut ilo keskustella, vaikka olemmekin aika ajoin olleet eri mieltä asioista. Joka tapauksessa koko ajan on ollut selvää, että olette halunnut kulkea eteenpäin ja olette nähnyt EUn 27 tasaveroisen valtion yhteisönä. Se on ollut myös meidän tuomme kannalta erittäin hyvä asia. Ja kaikki kolleganne eivät suinkaan ole toimineet samalla tavalla. Puhuitte yritysten ja kuluttajien välisestä yhteistyöstä ja yhteispelistä. Ja se vastaa sitä kuvaa, joka meillä on kuluttajista sosiaalisen markkinatalouden kannattajina, sillä vahvat kuluttajat ovat myös vahvasti mukana markkinoilla, eivätkä he halua sallia yrityksille mitään erivapauksia. Tässä on siis painopiste kohdallaan. Aikoinaan Kiinan leikkikalukysymyksessä pyritte toimimaan hyvin nopeasti ja tehokkaasti ja myös menestys oli toivotunlainen siitä. Valitettavasti sen jälkeen havaittiin leludirektiivin yhteydessä, että komission pääosastojen koordinointi kuluttajansuojan kannalta ei ollut aina niin kitkatonta kuin olisimme täällä parlamentissa toimin, toivoneet. Eilen päätimme teidän työnne perusteella että komissiolta edellyttäisimme myös jatkossa sitä, että kuluttajapolitiikkaa täytyy koordinoida sististi. Kaikki pitää saada saman, saman katon alta kuluttaja-asioissa, eikä pidä joutua kääntymään usean pääosaston puoleen. Lopuksi sitten tämä ehdotus kuluttajien oikeuksista sisämarkkinoilla. Tämä ei varmasti ollut teille helppo eh, ehdotus valmisteltavaksi itse toimin varjoesittelijänä tässä kysymyksessä ja pyrin etsimään ratkaisuja näihin kaikista hankalimpiin ongelmiin. Samanaikaisesti kuitenkin haluan kiittää teitä siitä työstä, että viette tällaista asiaa eteenpäin, sillä se parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja kuluttajien asemaa sisämarkkinoilla. Kiitoksia tästä työstä. Ja, vielen Dank, ähm, vielen Dank, Frau Kunin kiitoksia. Kiitos komission jäsen Kuneva siitä, että vielä tänään tulitte tänne ja näytitte, kuinka tärkeänä pidätte kuluttajansuojateemaa. Mekin sosiaalidemokraatteina täällä parlamentissa haluamme kiittää teitä ja osoittaa kunnioitustamme, sillä ei ole mitenkään itsestään selvää, että komission jäseniä tässä vaiheessa kiinnostavat meidän asiamme. Meidänkään ryhmämme ei aina ole ollut samoilla linjoilla teidän kanssanne ja on ollut sellaisia asioita, joissa olemme todella olleet eri mieltä, mutta tästä huolimatta yhteistyö on aina ollut erittäin hyvää ja sitä on tehty erittäin avoimessa hengessä, mikä on erinomainen asia. Kuitenkin on jäänyt joitakin erimielisyyksiä esimerkiksi sen suhteen, mikä kuluttajan suojan kokonaismerkitys poliittisessa mielessä on. Siitä emme edelleenkään ole samalla linjoilla. Totesitte äsken, että kuluttajan suoja on olemassa sisämarkkinoita varten, jotta sisämarkkinat voivat toimia hyvin. Me sosiaalidemokraatteina olemme toista mieltä, päinvastaista mieltä. Olemme sitä mieltä, että sisämarkkinat ovat olemassa kuluttajia varten, emmekä tee kuluttajansuojaa sisämarkkinoiden vuoksi, vaan päinvastoin. Ja tämä lähtökohta on tosiaankin toisenlainen kuin teillä komissiossa. Siitä haluan teitä kuitenkin kiittää, että Tietoisuus siitä on kasvanut, että kuluttajansuojan merkitys on suuri ja etenkin siitä, että kuluttajansuoja ei merkitse samaa kuin, kuin halvin mahdollinen tuotanto ja tarjonta, vaan myös laadulla on merkitystä. Ja tällainen ajattelutapa osoittaa osoittaa sitä, että meidänkin EU-ssa täytyy ruveta ajattelemaan asioita toisilla tavalla. Yksi tärkeä seikka tällä alueella on tuotteiden jäljitettävyys, jotta voidaan käydä käsiksi ongelmien todellisiin alkusyihin, eikä aina vain sammuteta niitä tulipaloja jälkikäteen. Eräs aihe, jota ette ymmärtääkseni maininnut, oli CE-merkintä ja siihen liittyvät ongelmat. Siis se, että CE-merkinnästä halutaan tehdä turvallisuusmerkintä. Nämä ovat siis sellaisia aiheita, joita meidän pitää sitten jatkossa käsitellä ja joihin palaamme sitten uuden näistä asioista vastaavan komission jäsenen kanssa. Puhuitte myös palvelujen turvallisuudesta. Siinä suhteessa on hyvin paljon tehtävää. Tuoteasioissa asiat ovat jo oikeastaan aika hyvällä tolalla, vaikka markkinoiden valvonta onkin hankalaa palveluiden suhteen. Esimerkiksi finanssipalveluissa mikroluotot, pikaluotot, joita voi tekstiviestillä tilata, tai sitten puhelinpalvelukeskusten ongelmat ja niin edelleen. Nämä ovat sellaisia asioita, joita jatkossa joudumme työstämään. Ja palvelujen alalla on todella paljon ongelmia, joita on syytä ryhtyä karsimaan. Minulla olisi vielä hyvin paljon sanottavaa, mutta koska kollegatkin haluavat puheenvuoron, niin sanon vain seuraavan. Tiedätte, että meillä on kuluttajansuojadirektiivin kanssa ollut suuria erimielisyyksiä Sosiaalidemokraatteina sanomme, että tämä lähestymistapa, jossa haetaan täydellistä harmonisointia, ei ole hyväksyttävä. Mielestämme on aivan selvää, että se ei sovi. Nimittäin meidän täytyy hakea harmonisoinnin vähemmäisastetta, pienimpiä yhteisiä nimittäjiä ja pyrkiä sillä tavalla harmonisoimaan, mutta jäsenvaltioilla pitää olla mahdollisuus toimia myös paremmin kuin mitä nämä minimivaatimukset edellyttävät. Markkinoille tulee paljon uusia tuotteita ja palveluita ja täytyy varmistaa, että meillä ei ole sellaista kuluttajansuojan direktiiviä, joka rajoittaisi tätä markkinoille tuloa Eikä pidä sallia sitä, että jos jossakin jäsenvaltiossa kuluttajansuojajärjestöt ovat onnistuneet saamaan aikaiseksi paremman kuluttajansuojatason kuin täällä nyt ehdotetaan, niin tämä parempi taso on joka tapauksessa pystyttävä säilyttämään. Kiitoksia. Uh, I have uh, Mr. Kreutzmann, uh, then Mr. Trantafilides, and then we will go on to the other speakers list. Uh, Kreutzmann ja sitten muut puheenvuorot. Kiitos um, puheenjohtaja. Kiitos rouva komissaari Kuuneva. Te olette esityksellänne osoittaneet, että, että markkinoiden valvonta on erittäin tärkeä kysymys. Kuluttajansuoja ilman markkinoiden valvontaa ei onnistu. Itse totesitte, mainitsit esimerkkinä leluteollisuuden, jossa on miljoonia tuonti, tuontileluja Euroopassa markkinoilla tarjolla. Ja sitten ihmittelette, miten tämä markkinat, voi, markkinat ovat valvottavissa. Se on myös globaalit markkinat, eli pitää olla myöskin globaali markkinavalvonta. <clears throat> Toi, toimii vain silloin, jos pyritään yhteistyöhön paitsi viejämaiden kanssa myöskin, mutta yritetään myöskin sitten käyttää hyväksemme nykyaikaisia tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia että, <clears throat> että esimerkiksi että pistokokein poimia sieltä tuotteita niin, että, että me saamme sitten selville, mitä Eurooppaan, Eurooppaan tulee, minkälaisia tuotteita, niin sitten siellä lähtömaassa myöskään sitten voidaan valvoa Meillä on eri satamia, jonne tulee halpa, halpa tuontia, jos ajatellaan vaikkapa äh, ham, Hamporaa, Genovaa, ovat kaikki tietysti vaikeita valvottavia, mutta me tietysti tämä pisto koko ajan tehdä näitä kokeita tai näitä testejä, mutta se, ne pitää tapahtua sitten maailmanlaajuisen verkoston puitteissa maailmalla ja Euroopassa, Eri meidän kannaltamme. <clears throat> Tämä on tärkeää paitsi leluteollisuuden valvontaan. Ajatellaan vaikka hyönteismyrkkyjä, kasvimyrkkyjä, esimerkiksi sitä kauppaa, jota käytetään. On tärkeää, että me saa sellaisia tuotteita mantereellemme, jotka, ovat, jotka eivät täytä lain ja kuluttajasuojan vaatimuksia. Sen vuoksi me, me toivomme, että tätä markkinoiden valvontaa kehitellään yhä pidemmälle lähimmän viiden vuoden aikana olette <clears throat> siihen äh, jo sitoutuneet, että kannattaa sitten perehtyä, miten voidaan tätä IT-mahdollisuuksia käyttää jo pelkästään ajatellen tätä volyymia näissä tuontitavaroissa, ja niitä voitaisiin sitten valvoa <clears throat> ja yhteistyötä sitten todellakin äh, äh, valmistaja- ja alkuperämaiden maiden kanssa. <clears throat> Yksittäisissä maissa on sitten hankala valvoa näitä Saksassa osavaltioilla esimerkiksi on tämä valvontavastuu. Siinä tapauksessa e, kokonaistuontia on hankala sitten yksittäisissä osavaltioissa valvoa lähivuosina todellakin toivomme sitten, että tähän pureudutaan sekä sisämarkkinoiden että kuluttajien suojan etujen nimissä. Kiitoksia, Kreutzmann. Sitten seuraava edustaja. Oh, brother. Kiitos puheenjohtaja. Minä äh, olen samaa mieltä siitä, että sisämarkkinoiden täytyy aina toimia kuluttajien edun nimissä sekä minun poliittisessa ryhmässämme meidän osuutemme äh, pohjan ja näkemyksemme mukaisesti on tiedettävä, kuinka voimme parantaa turvallisuutta, tuoteturvallisuutta, joita annetaan kuluttajien käyttöön. Olemme todella iloisia kuitenkin siitä, mitä meille tässä komissaari kertoi markkinavalvonnasta ja tuoteturvallisuudesta. Ryhmäni poliittisen ryhmäni nimissä. Haluan kiittää häntä hyvin tehdystä työstä tähän mennessä ja kaikkea hyvää tulevaisuudelle myös. Thank you very much. Well, now, can I... Kiitoksia. Haluan tässä nyt äh, toivottaa tervetulleeksi kymmeneksi tänne äänestystä varten tulleet kollegat, mutta pääsemme aloittamaan kovin, kovin, kovin paljon myöhässä äh, komissaarin äh, liikennevaikeukset johtuen. Tervetuloa kuitenkin, kiva, että olette täällä kuuntelemassa tämän loppu, loppukeskustelun. Siirtykää mieluusti Äh, hiljaa paikoilleen. Pyrimme, pyrimme aloittamaan, aloittamaan äänestyksen varttia yli kymmenen, eli ne ryhmät, joilta vielä puutte edustajia, voitte nyt heitä haalia tänne. Weiler, Steiler ja niin poispäin. Hyvin lyhyesti, jos sopii niin, että ettemme ylitä aikaamme. Kyllä olen pitkä mielen olen, mutta rajansa silläkin. Saalimäismuote, olkaa hyvä. En, äsken Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua todella lyhyesti. Ensiksi haluaisin aloittaa sanomalla Rova Kunevalle, minä tietysti myöskin haluan toivottaa hänelle paljon menestystä tulevaisuudessa, mutta haluan myöskin kiittää häntä siitä, että hän on ollut täällä valiokunnassa niin usein käytettävissä ja myöskin ollut avoin vuoropuhelulle. Olen aika paljon samaa mieltä siitä, mitä sanoitte markkinavalvonnasta, mutta mielestäni kuitenkin on vielä varsin paljon ongelmia, jotka joustavat siihen, että on aika vaikeaa päästä siihen, mitä toivotte. Puolitoista vuotta sitten tarkoituksena oli hyväksyä tämä sisämarkkinapaketti ja äh, no, me tarkastelemme uudelleen myöskin markkinavalvontalainsäädäntöä ja tietysti jäsenvaltioiden tarkoitushan on myöskin uudistaa tältä osin omaa lainsäädäntöönsä. No, kuukausi puolitoista sitten täällä valiokunnassa yritettiin sitten tarkastella, mitä eri jäsenvaltioissa oli tehty. Ja huomattiin, että vain kaksi jäsenvaltiota, Kypros ja Tanska, olivat käyttäneet enemmän rahaa markkinavalvontaan kuin muut. Jos halutaan siis eh, toimia eh, tällä tavalla, niin välttämättä jäsenvaltiot eivät reagoi myönteisesti. Ja kun ollaan sitten tällaisessa tilanteessa, niin olemme varsin kaukana vielä siitä eh, tilanteesta, että sisämarkkinoilla olisi vain turvallisia tuotteita. Ja näin ollen tehän tuossa sanoitte, että toivisitte parempaa yhteistyötä ja laajempaa yhteistyötä. No, huomaatte, että varsin paljon on vielä tietä jäljellä ja myöskin tarvitaan varsin paljon painostusta jäsenvaltiota kohtaan toivon mukaan. Näin myöskin komissio tulevaisuudessa tulee tekemään. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. Ja kiitos uh, teillekin uh, omasta työpanoksestanne. Edustaja Salmo, se on ollut hyvin arvokasta. Saitte Steyer ensin ja sitten teidän. Weiler ensin vai? Same Mrs. Weiler was before, so. Weiler ehti, ehti ensin. Good. No ei tässä mitään hämminkiä, täydennämme toisiamme aika hyvin. Puheenjohtaja, olen iloinen, että saan kollega Schaldemoisen kanssa Schaldemoisen jälkeen puhua, sillä minäkin haluan sanoa jotakin markkinavalvonnasta. Mm Hyvä komission jäsen, myös omasta puolestani haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä. Pitää paikkaansa, mitä sanoitte, että tämä on teidän valiokuntanne, te taas olette olleet, ollut meidän komissaarimme. Jatkossa meillä varmaan on viitisen komission jäsentä, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, eikä kukaan oikein tunnu tietävän, mistä he tarkalleen vastaavat. Kiitos kuitenkin tästä yhteistyöstä. On jo lähestulkoon unohdettu, että otitte niin nopeasti onkeen tämän ehdotukseni kuluttaja-asioiden tulostaulusta. Joka tapauksessa te veitte tämän asian eteenpäin aloitteestani ja se tapahtui hyvin joutuisasti. Se ei suinkaan ole mitenkään itsestään selvää, että komission jäsenet ottavat onkeensa edustajien ideoista. Sitten näistä jouluvaloista haluaisin todeta, että Markkinoilla eri viranomaisten yhteistyö on parantunut, myös tulliviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on parantunut. Olen kuitenkin hiukan yllättynyt siitä, että kun kyseessä on melko yksinkertainen tuote, kuten jouluvalot, siihen liittyy näinkin suuria ongelmia. Tänään pidätte lehdistötilaisuuden ja uskon, että myös kotisivuillanne on sitten jatkossa tietoa näistä aiheista, joita kritisoitte, nimittäin jakelu ja tuonti EU-maissa olen yllättynyt, että näinkin vakavia tuotteita on löytynyt, sillä näitä jouluvalojahan on alettu valmistaa jo vuoden alussa, joskus helmi-maaliskuussa, ja aikaa olisi kyllä ollut aika paljonkin reagoida tähän asiaan. Nyt on oikeastaan jo vähän turhan myöhäistä. Aika monet yksityiset ja julkiset tahot ovat jo ripustaneet näitä jouluvaloja joka paikkaan roikkumaan ja nyt jos sitten todetaan, että tapahtuu räjähdyksiä tai ylikuumenemista, niin voi olla vähän turha myöhäistä nyt reagoida tähän asiaan. Mrs. Styler, I've got it right this time. Yes, thank you. No nyt sitten teidän vuoden. Hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos äh, rouva komissaari. Haluaisin kiittää teitä avoimuudesta. No, olette aina olleet täällä valmiina vastaamaan kysymyksiin. Olette jätätte kyllä isot housut täytettäväksi seuraajalle. Esimerkiksi tämä mielenkiintoinen oli tämä, tämä nalle kysymys aikoinaan. Tämä tietenkin asia on hyvin ajankohtainen ja kiinnostava me äh, varmistamme, haluamme varmistaa sen, että kaikki, jotka eivät äh, läpäise testiä, todellakin vedetään markkinoilta. Ja mitä, mitä tulee 80 prosenttia näiden solariumien 80 prosenttinen kelvottomuus on suuri, suuri järkyttävä yllätys ollut meille. Äh, se, että todellakin 80 ei selvinnyt läpäisytestiä, ei, sitä ei voida hyväksyä samoin myöskin sitten vanhenevan väestön ja kuluttajasuojan aihepiiri on otettava vakavasti lähivuosina. Ensi vuonna viime kolmen, kolme neljäsosaa länsi-eurooppalaisten käytettävissä olevasta tulosta lähtee 50-vuotiaalta. Jos jos ajatellaan sitten, että 75 prosenttia tuloista tulee yli 50-vuotiailta seuraavan 10 vuoden kulussa. Siinä täytyy ehdottomasti ottaa huomioon sitten väestön ikääntyminen <clears throat> ja myöskin painottaa sitten tietenkin sitä, että mitä ihmiset todellakin sitten tällä käytettävissä olevalla tulollaan ostavat, on, on tärkeää selvittää. Tästä pääsemme sitten tähän digitaali-ikään ja digitaali-aikakauteen. <clears throat> Me emme emme voi sitäkään unohtaa, se on erittäin tärkeä jatkossa. Kiitos vielä komissari Kuneva, jäämme teitä kaipaamaan ja sitten onnea menestystä jatkossa teille. Just to confirm the speakers, I, I have, uh... Tässä on muutama puheenvuoropyyntö vielä. Haluan myös antaa sitten puheenvuoron ryhmille, jotka eivät ole vielä päässeet. And Mr. Salvini. Puhuteltiin nyt niitä puheenvuoron pitäjiä vielä. Puhujalista on nyt kiinni. Yritämme päästä äänestämään varttia yli. Annan siinä puheenvuoron äh, ahkeralle varapuheenjohtajalleni. <laughs> Merci, monsieur le président. Je vais... Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhyesti vain, koska aika rientää, kuten muutkin. Haluan kiittää rouva komissaaria. Uskon, että olemme tehneet oikein hyvää työtä kanssa, niin Kiitän teitä, vaikka emme olleet aina samaa mieltä, kuten Rova Gebhardkin sanoi, niin haluan kiittää teitä avoimuudestanne ja reagointinopeudestanne. Toivon mukaan myöskin eh, seuraajanne kanssa käy samoin. Ja haluaisin kiinnittää huomioon, että tässä nyt paljon tuli sanottuakin, mutta äh, ikään kuin viestinä teidän seuraajallenne äh, on varmasti hyvin perustavanlaatuista, että seuraavalla äh, kaudella. Puhutte tuossa tuoteturvallisuudesta mm, ja myöskin hätätoimenpiteiden joustavuudesta. On tärkeää, että työstämme hätätoimenpiteiden, kiireisten toimenpiteiden reagointinopeudesta, jotta jäsenvaltiot todella tässä toimivat ja todella pyrkivät tämän vitsauksen karsimaan, joka on siis väärentäminen. Väärentäminen erityisesti internetin kautta, kun nostetaan internetin kautta tuotteita, Rava Gebhardkin on tästä jo puhunut. On hyvin tärkeää, että määrittelemme uudestaan hyvin nopeasti tulevien vuosien aikana nämä merkinnät, jotta, erityisesti CE-merkin, jotta se todella takaa laadun ja turvallisuuden ja että että meillä on käytössämme riittävät keinot kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan vahvistaa ja parantaa valvontaa ja erityisesti sähköistä valvontaa, ehkäpä internetin kautta sellaista voitaisiin kehittää. Mielestäni tämä on todella, todella tärkeä asia ja vaatii huomiota. Ne kiitokset teille kuitenkin. Äh, Kiitoksia, Mr. Venue. Voisitteko ystävällisesti pitää suuta soukemalla siellä, koska tässä meillä on kokous meneillään, mutta pitää epävaraiset viralliset palaverinne tuolla ulkopuolella. Niin, sitten seuraava. Kiitoksia. Malcolm, haluan yhtyä kollegoihini ja kiittää Rakunevaa lämpimästi tietysti, tietysti tästä työstänne, raikkaasta asenteestanne, reippaasta otteestanne. Olette osoittaneet, että nainen voi kyllä antaa oman panoksensa tämä päätöksenteossa sitten tämä testamentti, jonka meille tänään äh, jätitte, ajatellen äh, kuluttajien äh, jatkoturvaa ja, ja yksimielisyys, yksimielisyyden tarvetta. Se on varsin selvä, selvästi tässä valiokunnassa ollut, ollut olennainen. Luin blogian ennen parlamentin liittymistäni niin ja se oli hyvin mielenkiintoista luettavaa. Onnea ja menestystä. Kiitos kovasti kenties te voitte jatkaa blogin pitämistä meille ja kertoa, kertoa vähän, mitä, mitä, mitä on, alalla on tekeillä. Antaa sitä evästystä meille myös. Koselnik. Eh, pane předsedající, já budu krátký, protože málo, málo času. Já bych chtěl eh, možná... Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti, koska aikaa ei ole paljon. EPP-ryhmän nimissä haluan kiittää komissio ja sen kunevaa tästä työhön paneutumisesta ja hyvästä yhteistyöstä. Me olemme uusia tässä parlamentissa, mutta, mutta Rova Kuneva välittömästi lähti yhteistyöhön meidän kanssamme ja paneutui sisämarkkinoiden asiaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Äh, lyhyet puheenvuorot ovat paljon puhuvimpia kuin pitkät usein. Olkaa hyvä. Kiitos. Äh, äh, kuten edustaja Gebhardt äsken sanoin, että me, me teemme työtä ihmisille, emme sisämarkkinoille. Tämä oli nimenomaan teidän vahvuutenne, rouva komissaari. Te nimenomaan niin lähe, läheisesti kytkitte asiat ihmisiin sisämarkkinoiden kautta. Se oli, me se oli yksi vahvuuksen, Me ymmär, opimme ymmärtämään kansalaisiamme paremmin jäsenmaissamme. Niin. Tässä kaiken aikaa on myöskin ylläpidetty sisämarkkinoiden sujuvuutta johtotähtenä haasteita sisämarkkinoille haluamme kiittää hyvää tiimiänne myöskin siinä tässä on esimerkiksi tiedotusvastaava vieresläinen. Se on ollut erittäin olennainen apu meidän, meille, meidän valiokuntatyössämme, <clears throat> kun olemme organisoineet seminaareja, konferensseja. konferensseja. Toivottavasti teidän viestinne sitten heijastuvat sitten jatkossakin ja teidän saavutuksenne jäävät ikuisesti johtotähdiksi sitten muillekin eurooppalaisille ja niin, että kansalaiset voivat Euroopan unionissa hyvin toimia. Kiitos ja on, onneksi, kiitoksia edustaja Tuun. Sitten edustaja Salviini lopuksi. Anche a nome del gruppo Europa Libertà e Democrazia, grazie per... Kiitokset myös minun ryhmäni nimissä. Haluan kiittää teitä hyvästä työstä ja onnea tulevaisuudelle. Teetätte hyvän perinnön ja täällä myöskin on hyvin tärkeää todella kiinnittää huomiota väärentämisiin, myöskin siihen, mitä Euroopassa tapahtui Ilmeisesti eilen jotkut tuottajien edustajat Italiassa, Saksassa, muuallakin Euroopassa ottivat huomioon juuri kellojen väärentämisen Kiinan markkinoilla. Erityisesti sieltä tulee pieniä, pieniä osasia, joissa ei ole mitään merkintää ja kysymys on väärentämisestä. Ja sitten nämä kootaan nämä kellot EU-ssa ja silloin EU-yritykset ovat täysin asettomia tämän tyyppisen ilmiön edessä. Mielestäni internetmyynti on myöskin asia, jota pitäisi valvoa paremmin Louis Vuitton esimerkiksi muun muassa on tässä asiassa mennyt ihan oikeusistuimeen saakka parfyymin väärentämisessä. Mielestäni on hyvin tärkeää, että internet internet-ostoja valvotaan ja tämä on hyvin tärkeää, että teidän seuraajanne myöskin ottaa huomioon. Thank you very much. Uh, Kiitoksia, Herra Salvin. No niin, komissaari, täällä on koko joukko asioita tullut esille voi äh, vastata äh, teille viimeisen sanan tilaisuuden vastata. Olkaa hyvä. Thank you, Kiitoksia. Todella iloisena kuuntelin teidän ajatuksianne kuluttajapolitiikasta ja kiitos tästä kunniasta myös, jota minulle annoitte. Nähdäkseni meillä on nyt käsillä hyvin mielenkiintoiset ajat. Ne asiat, joita olemme hoitaneet hyvin, jatkavat omaa elämäänsä ja etenevät. On saatu aikaan parannuksia teidän avullanne ja toivottavasti jatkossakin tämä hyvä työ etenee. Sitten joitakin poliittisesti suuntautuneita huomautuksia. Yksi niistä käsittelee markkinoita. Tässä on tavallaan tällainen filosofinen kysymys. Markkinat eivät pelkästään ole olemassa ihmisiä varten, vaan ne palvelevat myös työtä, elpymistä ja globaalia menestystä. Kuluttajapolitiikka ei siis ole pelkästään kuluttajasuojapolitiikkaa, vaan myös markkinapolitiikkaa ja sellainen seikka, josta myös yritykset ovat vastuussa. Kuluttajapolitiikan kontekstissa haluan ottaa esille vielä yhden seikan, nimittäin Eurooppa 2020-agenda. Tästä strategiasta jatkossa kuulette enemmän ja enemmän komissiolta ja sen puheenjohtajalta Barrosulta, mutta periaatteessa kyse on siitä, että terveet markkinat koituvat kaikkien hyväksi, ne luovat työllisyyttä, vaurautta ja kaikkea sellaista. Ja seuraavien viiden vuoden aikana komissio keskittyy erityisesti tähän asiaan. Kuluttajat tarvitsevat vastinetta rahoilleen ja erityisesti näin taantuman aikana se on hyvin merkityksellistä. En mene tässä nyt yksityiskohtiin, mutta periaate on se, että kun leikataan julkisia hankintoja ja kuluja, silloin kuluttajille täytyy antaa entistä enemmän valtaa ja mahdollisuuksia toimia, sillä heillä on valtaa, joka kiinnostaa myös julkista intressiä. Herra Schwab puhui yhteistyöstä ja minäkin pidän sen merkitystä erittäin suuressa arvossa. Gebhardin kysymykseen vastaan, että uskomme ja olemme aina sanoneet, että meidän tehtävämme on saada aikaan y- sisämarkkinat, jotka toimivat kuluttajien puolesta. Heillä pitää olla turvalliset mahdollisuudet, hintavakautta, ja olen hyvin selvästi sanonut, että kaikkien EU-markkinoilla olevien tuotteiden pitää olla turvallisia kaikista merkinnöistä riippumatta. Turvallisuus ei ole mikään vaihtoehtoinen, vapaaehtoinen valinta, vaan se on aivan pakollista. Ja toivon, että voimme pitää tämän mielessä ihan sama, mitä muuten teemme. Herra Grotsmanin merkitys, äh, huomautus siitä, että markkinoilla täytyy olla hyvät, tarkat säännöt on aivan oikea ja se tulee olemaan osa yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä. Markkinoiden turvallisuus on ehdottomasti tarpeen ja sitä täytyy kehittää kahdella eri linjalla. Ensinnäkin solidaarisuus on ratkaiseva tekijä maailmanlaajuisen menestyksen kannalta ja se on ollut yksi toimijani painopisteistä. Olen aivan samaa mieltä siitä, että tätä täytyy tulevina vuosina parantaa entisestään. Emme vielä ole päässeet perille tässä asiassa, mutta kuitenkin suunta on oikea. Trinta Fylidisin kysymykseen sanoisin, että keskitymme jatkossakin maailmanlaajuisen tuotantoketjuun, sillä kuluttajien täytyy pystyä olemaan varmoja siitä, että turvallisuuden suhteen ei tehdä kompromisseja, ei leluissa, ei jouluvaloissa eikä missään Tehokas kuluttajansuojelu luo luottamusta ja se on epäterveen protektionismin vastapuoli. Eurooppa haluaa varmistaa sen, että maailmanlaajuisessa tuotannossa ei ole heikkoja lenkkejä ja aktiivinen kuluttajuus on keskeinen seikka meille jatkossakin. Kiitoksia teille yhteistyöstä. Sitten Charles de Mosen kysymys niin, me tavoittelemme tässä kyllä aika hankalia tavoitteita. Haluaisimme, että hallitukset myöntävät lisää voimavaroja markkinoiden valvontaan. Se on vaikea tehtävä, mutta se on aivan keskeinen. EUn perustajajäsenet päättivät lähteä tavoittelemaan avoimia, vapaita sisämarkkinoita, ja tämä on nyt aivan keskeinen pilari nykyisessä yhteisössä. Jos emme tätä tunnusta, niin silloin silloin emme saa aikaiseksi turvallisia markkinoita kuluttajien kannalle, kannalta. Sitten nämä jouluvalot, markkinavalvontaviranomaiset eri jäsenvaltioissa ovat tarkastaneet näitä valoja jo kuukausien ajan ja se on tuonut kaksi positiivista vaikutusta tullessaan. Ensinnäkin testasimme paljon tuotteita ja poistimme markkinoilta monia vaarallisia tuotteita, mikä on hyvä asia. Ja toisekseen kuluttajaviranomaiset ja kuluttajat sai, saivat lisätietoa tästä aiheesta. Ja voimme puhua tästä kyllä tarkemminkin jälkikäteen, jos haluatte. Sitten Stillerin kysymys. Solariumien turvallisuus. Tietääkseni tieteellisen komitean perusteella ei ole mitään turvallisuuden raja-arvoa, josta oltaisiin yksimielisiä, mutta joka tapauksessa olen sitä mieltä, että alle 18-vuotiaiden ei pitäisi solariumeja käyttää ja tulen osaltani varmistamaan sen, että nykyisiä sääntöjä noudatetaan. En halua kuitenkaan kopioida kieltoja aloilta toiselle tai eri maailman kolkista meidän tilanteeseemme, jos se rajoittaa kuluttajan valintamahdollisuuksia. Eilen tapasin Solariumalan edustajia ja Hollannin markkinavalvontaviranomaisia ja keskustelimme tästä aiheesta. Euroopan komissio pyrkii ensi vuonna rahoittamaan yhteistoimia yhdessä alan teollisuuden kanssa. Sitten Bernadette Vernon puheenvuoroon haluaisin sanoa, että säädösten täytäntöönpano on todella haaste, joka meillä on edessämme. Ja komissiokin korostaa valvonnan ja täytäntöönpanon merkitystä. Vielä on pitkä matka siihen, että kuluttajien oikeudet todella saadaan osaksi todellisuutta, kun ne nyt periaatteessa ovat paperilla aika hyvällä mallilla. Tästä syystä komissio on ehdotuksestani tehnyt tiedonannon, jossa halutaan, että kuluttajansuojasäädökset pannaan täytäntöön samalla tavalla ja tehokkaasti kaikkialla EU-ssa. Sitten tästä bloggaamisesta toivoisin, että pystymme käyttämään sitä tehokkaana työkaluna ja luomaan sitä kautta internetin välityksellä parempaa demokratiaa. Ja pyrin parhaani mukaan myöskin jatkossa kannattamaan ja tukemaan tätä, tämän tyyppistä vuorovaikutusta. Edustaja Kosnikin sanoista kiitän häntä kovasti. Kuluttajasuoja ja tuoteturvallisuus ovat todellakin poliittisen asialistan kärjessä EUn tuote- ja kuluttajapolitiikka lainsäädäntön asioissa ja olen varma siitä, että komissio jatkossakin niitä edistää. Sitten Tuunin Kreivittarelle totean, että olen pyrkinyt saattamaan sisämarkkinat Euroopan kuluttajien käyttöön ja heitä hyödyttämään – ja sitten seuraavan puhujan sanoihin sanoisin, että väärennösten torjuminen on myös keskeinen asia, mutta kun siirrytään ylöspäin globaaleissa tuotantoketjuissa, tarvitaan erinomaista yhteistyötä esimerkiksi tulliviranomaisten kanssa, jotta väärennöksiä pystytään torjumaan. Samoin kuluttajien valistus on tässä tärkeässä roolissa. Meidän täytyy saada perille se viesti, että tuoteväärennösten hankkiminen on rikos, josta syntyy myös uhreja. Se ei ole mikään vähäpätöinen asia. Ensimmäistä kertaa tulin tähän valiokuntaan kuulemistilaisuudessani ja silloin totesin, että haluaisin tällaisen renesanssi-ihmisen kaavussa hoitaa näitä kuluttaja-asioita ja keskittyä mahdollisimman moniin asioihin mahdollisimman tehokkaasti. Ja sitä olen nyt pyrkinyt toteuttamaan ja teidän avullanne olen onnistunut siinä, missä olen onnistunut. Toivon, että jatkatte tätä hyvää työtä myös tulevaisuudessa ja olen ollut hyvin koskettunut näistä saamistani kiitoksista. Oli erittäin hienoa tehdä yhteistyötä kanssanne. Uh, well, uh... Niin, rouva komission jäsen, teidän vastaanottonne lämpimyys ja se tyypillinen tapanne puhutella jokaista kysyjää yksilöllisesti äh, lankea äh, kuvastaa sitä, miten me arvostamme yhteistyössänne. Ja aivan alusta alkaen viime vaalikaudella totesin, että se oli äh, helmikuussa pahimpaan mahdolliseen aikaan ja ja silloin jo teitte äh, suuren vaikutuksen tuoreisiinkin äh, edustajimme, kuten huomaatte. Äh, onnea ja menestystä jatkossa teille. Gebhardt ja muut Gershwabinkin totesivat, mainitsivat tulevasta toimintojen koordinoinnista uuden komission kanssa. Äh, Barroso on saanut puheenjohtaja Barroso kirjeenkin äh, tästä asiasta, mutta koordinaation ydin on tietysti tässä edessämme ja keskuudessamme. Äh, esimerkiksi tulliyhteistyö on yksi tärkeä sarka jatkossa ja voitte varmaan olla varmoja, että, että me otamme vastuumme vakava, vakavissamme ja me olemme nyt sitten jatkamassa tätä teidän voimakasta voimakastahtoista kuluttajansuojan viestiä, viestiänne. Äh, siinäkin, mitä se jatkossa ryhdytte tekemään, siinä ovat varmaan kansalaiset todellakin keskiössä. Toivottamme teille onnea ja menestystä. On todellakin ilo ja kunnia saada tehdä työtä kanssanne. Kiitos kovasti. Ja, äh, herra Vorsitzender, äh, es hat... Puheenjohtaja, on toistunut sellainen ongelma, josta olen hyvin pahoillani. Jose Fernández Barrera, kollegani, on jälleen lähtenyt, koska meillä ei taaskaan ole Espanjan tulkkausta täällä käytettävissä ja hän ei ole pystynyt osallistumaan tähän keskusteluun. Tämä asia täytyy yksinkertaisesti korjata seuraavaan kokoukseen mennessä. Emme voi hyväksyä sitä, että edustajat eivät voi osallistua kokoukseen siksi, että heidän kieltään ei ole käytettävissä. Well, thank you. I mean, obviously we will take up that point. Kiitos. Tämä otetaan huomioon, kuten tiedätte, tämä valiokuntahuone eh, voi majoittaa vain suhteellisen vähän tulkkeja, 12 kieltä tässä on nyt siis ensimmäinen äänestys minulle valiokunnassa koskaan. Toivottakaa, toivottakaa minulle onnea menestystä ja antakaa apuanne. Aamulla totesimme, että teette äänestyksemme kättä nostamalla, emme, emme koneen avulla. Saan, minäkin opin vähän tuntella, missä te istutte. Olkaa nyt sitten tarkkana, tarkkana lukumäärästänne ja siitä, kuka mitäkin missäkin ryhmässä äänestää. Käydään läpi ryhmien edustajat, ketkä ryhmistä aina äänestävät, että näemme sieltä salita EPPllä 14 äänestä, äänioikeutettua. Pyytäkää, voitteko ystävällisesti nostaa nyt kätenne, näytät, että missä olet, istutte, onko teitä 14 tasan, Teitä on enemmän kuin 14 selvästi. Hmm. Right. Okay. No, well, we don't need it. Uh, no, and Mr. Abad as well. Right, 14 with Mr. Abad. Okay. Eli 14 oli teitä. Auttaa, jos tiedämme, ketä siellä takanakin istuu. Sitten sosiaalidemokraatilla 10. No niin, demarit käsi pystyy. Okay, good. Um, Aldi have four. Hyvä, Aldella neljä. Ketkä neljä? Bezoi is not listening. Bezoi ei kuuntele, siellä nousi käsi. Vihreillä on kolme edustajaa. Tuossa hyvä. ECRllä niin ikään kolme. Mm, jos minä olisin, minä, minä olisin neljäs. Jos teitä kerran kolme jo siellä on, niin minä en sitä. Siis kolme ECR-läistä plus minä. Sitten FDtä kaksi. Ai, anteeksi, kue. Kue. Kaksi kuelaista. Kaksi FD, yksi vain läsnä. Hyvä, kiitos tästä. No niin, sitten ensimmäinen on sisämarkkinoiden tulostaulusta. Äh, haluaako esittelijä sanoa jotain tähän alkuun? Colleagues, um, this was my first report and... Uh, Tämä oli ensimmäinen mietintöni tässä parlamentissa ja se oli oikein miellyttävä kokemus. Monien kanssa tein oikein hyvää yhteistyötä, erityisesti varjoesittelijöiden kanssa ja sihteeristön kanssa. Ja kiitos kaikkien eri ryhmien edustajille ja avustajalleni, jotka ovat tässä olleet mukana. Ja haluan kiittää myös siitä laajasta tuesta, jota olen saanut. Tässä on ollut puhetta siitä, että tämä asia tuo jotakin aivan uutta sisämarkkinoille. Ja kaikkien aivan viime hetkellä pidettyjen kokousten jälkeen, improvisoitujen kokousten jälkeen – Sosiaalidemokraatit ovat monesti todenneet, että he eivät ole valmiita hyväksymään jotakin tarkistusta, joka olisi tärkeää tämän sisämarkkinatestin osalta. Ja minulle se on ollut osoitus jonkinlaisesta voiman tässä valiokunnassa. Ja silloin tavallaan tämä prosessi on ollut tärkeämpi kuin itse asia ja sisämarkkinoiden kehittyminen. Uskon kuitenkin, että meillä on nyt käsillä sellainen asiakirja, jossa on otettu huomioon kaikki ne huomautukset, joita täällä on esitetty. Ja olen erityisen iloinen siitä, että täällä nyt on näin paljon edustajia paikalla. Toivon, että äänestys sujuu mukavasti ja teette viisaita päätöksiä. To open a, a debate on this. En todellakaan aio käynnistää tästä keskustelua. Sieltä saatte edustaa lyhyen 30 sekuntia vai meillä tietysti on tarkoitus äänestää, äänestää tämän tekstin, tekstin puolesta, ei mitään, mutta muutosesitys 19 on hyvin dogmaattinen ja, ja on hankala sieltä olisi pitänyt vetää pois tai laatia, laatia uuteen, uuteen uskoon. Muussa tapauksessa se ei ole ei, looginen. Valitettavasti Rovatuun ei nyt sit siihen, siihen suostunut. Se, pahoittelen, pahoittelemme omalta osaltamme sitä ja tulemme äänestämään sitten vasta, vastaavasti. Right, well let's get on with the vote. Um, so, uh... Hyvä, näin. Ja matkaan. Kohta kaksi, muuten kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Muutos 9 kohtaan 2 ja nokilta puolesta vastaan hyväksytty yksimielisesti. Kompromissi 1 Heppeltä, SNDltä ja Aldelta puolesta vastaan hyväksytty yksimielisesti miksi vuoksi 10 ja 11 raukeavat. Mennään suoraan 12 puolesta vastaan. Hyväksytty yksimielisesti. 4, 13 puolesta vastaan. vastaan. 15 puolesta 21 vastaan kaatui. Sitten äh, on suullinen muutosesitys, muutosesitys 14, se on sinne printattu teille. Äh, se varmaankin hyväksytte sen nyt siitä äänestyspuolesta vastaan. Kaksi hyväksytty. Näin 14 raukeaa numero 15, mutta 15 puolesta vastaan hyväksytty yksimielisesti. 5A uusi 16 puolesta vastaan hylätty 15.22 kohtaan 16. Meillä on kompromissi 2 puolesta 15.22 vastaan hyväksytty suurella äänten enemmistöllä, minkä ansiosta 17 ja 18 raukeavat. Öö, menemme sitten kohtaan 19, öö, muutosesitys 19 puolesta liittyy kohtaan 6, A, 6, 19 puolesta. Kaksikymmentäkaksi puolesta sitten vastaan. Hyväksytty 22.15. 20 vedettiin pois, 21 sitten puolesta vastaan. Hyväksytty yksituumaisesti. 6C uusi Siinäkin on uusi äh, suullinen muutosesitys, sekin on präntätty siihen äh, puolesta. Those against? Ja vastaan. So that's carried by 25 in favour and 12 against.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 vastaan. Hyväksytty selvällä äänten enemmistöllä. 23, 13. 34 sitten puolesta. Vastaan hyväksytty selkeällä enemmistöllä. 35 muutosesitys puolesta. Onko joku vastaan? Hyväksytty yksimielisesti. 36 puolesta. Vastaan. Hyväksytty jälleen yksimielisesti. Sitten johdantaosaan. Meillä on siihen muutosetys 1. On varmaan voitte sen hyväksyä, että se otetaan käsittelyyn puolesta. Puolesta äänet. Onko joku vastaan? hyväksytty yksimielisesti. Alkuperäinen ykkönen äh, raukeaa, muutosesitys kaksi, johdantosaan G puolesta. Vastaan hyväksytty yksimielisesti. Kolme sitten johdantaosan kappaleeseen H puolesta vastaan hyväksytty ylivoimaisella ääntenemistöllä. Sitten numero neljä kohtaan M, A, siis johdanto osaan M, A puolesta. Joku vastaan. Hyväksytty yksituumaisesti. Sitten äh, johdantaosa O, numero 5. Vastaan. Hyväksytty yksituumaisesti. OA, numero 6 puolesta vastaan hyväksytty yksimielisesti. ainoa on siellä kuin pieni särö. Numero seitsemän puolesta. Joku vastaan ei ole. Sitten loppuäänestykseen koko mietinnöstä puolesta, tekstin puolesta vastaan. Kaksikymmentä puolesta 15 vastaan. No. So I'd like to, uh, I'd like to thank uh, Mrs. Ch- Kiitoksia Grevtar Tuun ja kiitos tästä ensimmäisestä täällä äänestöstä, hänen mietinnöstään se sitten päätyy täysistuntoon ja siksi siihen mennessä toivomme saavamme yksimielisyyden syntymään. Näin sitten siirrymme seuraavaan mietintöön, joka koskee kaasun toimitusvarmuutta. Edustaja Kalniette, teidänkin ensimmäinen mietintönne. Onnittelut siitä etukäteen. Haluatteko jotakin sanoa siitä? <laughs> Olen hyvin pahoillani, että pyydän puheenvuoroa tässä nyt ennen valmistelijaa, mutta Chaskowski, valiokuntamme jäsen, joka ei tänään päässyt paikalle, pyysi minua tekemään näin. Hän työskenteli hyvin tiivisti tämän lausunnon parissa valmistelijan kanssa ja hän pyysi minua kiittämään sitä erinomaisesta yhteistyötä, jota tässä tämän asian käsittelyssä valmistelijan ja muiden osallistuneiden kanssa oli ja olen pahoillani, että nyt näin kiirehdin ottamaan puheenvuoron itselleni. Thank you for kind words. Haluatteko sanoa jotain tein alkuun? Thanks to all shadow Kiitokset. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijä, valiokunnan kollegoita, jotka ovat omalta osaltaan olleet mukana tarkistusten tekemisessä kaasuasetukseen. Ja haluaisin myöskin kiittää avustajia, erityisesti herran Bellegoita ja rouva Niina Beruccia. Ja kuten jo eilen sanoinkin, niin vielä kerran haluan toistaa, että kyse on vain yksi ensimmäisestä askeleesta, jolla pyritään luomaan todellinen yhteinen eurooppalainen energiapolitiikka. Tämä on kunnianhimoinen tavoite ja todellinen haaste meille kaikille parlamentin jäsenille. Kiitos. Let's proceed to the vote then. Sitten äänestykseen. Artikla 1, muutos 30 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Selvällä ääntenä ensimmäisellä. Muutos 2 lisäyksenä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Selvällä ääntenä enemmistöllä sekin. Muutos 31 verty pois. Sitten meillä on kompromissi 1 viideltä ryhmältä puolesta. Onko joku vastaan hyväksytty ylivoimaisesti? Kolmekymmentäkaksi, kolme, neljä ja viisi raukeavat. 36 puolesta vastaan hylätty. Sitten artiklaan 3, 37 puolesta vastaan hylätty. 38 puolesta vastaan hyväksytty yksituumaisesti. Muutosesitys 4 esittelijätä puolesta vastaan hyväksytty selvällä äänten enemmistöllä sekin 39 sitten puolesta vastaan hylätty. Numero 40 puolesta vastaan hyväksytty selvällä äänten enemmistöllä. Muutosesitys 41 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 42 vedetty pois, 43 puolesta vastaan hylätty. 44. Tämä on suullinen muutosesitys toinen Mandersilta. Äänestämme siitä, kun varmaan se kelpaa. Puolesta siis. Ja sitten vastaan. Lähes yksimielisesti hyväksytty. 44 alkuperäisessä muodossaan raukeaa. 40... Aha. Nyt mennään alas 47, joka on sekin toinen suullisesti muutettu muutosesitys puolesta vastaan hyväksytty yksimielisesti. Nyt kompromissi kaksi neljän puolueen yhteistyön puolesta vastaan hyväksytty. Näin siirrymme 48 ja 50 raukeavat. Siirrymme suoraan kompromissiin kolme puolesta vastaan suurella enemmistöllä hyväksytty. 52 raukeavat näin ollen. 53, 4 5 vedetty pois. Ollaan äh, muutosyhtiössä 6, artiklaan 9 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 56 vedetty pois, 57 puolesta vastaan hylätty selvästi sekin. Sitten artiklaan 10, niin vuorossa on muutos, kompromissi nelonen puolesta vastaan. Hyväksyt yksituumaisesti. No ei, kolme tyhjää. Mutta kumminkin läpi meni. 59 ja 58 raukeavat. Menemme numeroon 60 puolesta. Ja vastaan hylätty. 61 on vedetty pois, 62 puolesta. Puolesta, 62 puolesta. Sieltä käsiä nyt pystyyn, Hanslikkikin. Tämä täytyy laskea. Numero 62. Muutosytys 62 puheenjohtaja ynnäsi 19. Kaikki sosiaalidemokraatit äänestävät puolesta. Kö? Vastaan. Uh, three greens and two. Six, seven, eight, nine, 16, okay. Right. We're just double checking. Thank you for keeping your hands up. No, just keep your hands Pitäkää nyt tää kädet vielä vähän aikaa pystyssä. Ja lasketaan uudestaan. 13 and 6 and 7 and 8 and 14. 13, 14, 15, 16. Yeah. 16. 16. Okay, so that's carried. Hyväksytty. 19-16 äänin. Nyt on artikla 11 vuorossa. 63 puolesta vastaan hylätty. Artikla 2 numero 64 puolesta vastaan hylätty. 65 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 66 ja 67 on vedetty pois johdatakan kappaleeseen neljä päädytty. Siellä on suullinen muutosesitys muutosesitykseen 7 puolesta vastaan. Hyväksytty yksimielisesti. Vuorossa muutosesitys 9 puolesta vastaan. Hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Hylätty. Johtaosa on kuusi, muutosesitys kymmenen puolesta vastaan hylätty. Ei kun hyväksytty. Puheenjohtaja korjaa. Hyvä, hyväksytty, hyväksytty. 19.12 on vedetty pois. Numero 13 puolesta vastaan hylätty. Sitten muutosetys 14 johdantosan kappaleisen 12 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hylätty. 16 kohtaan 13 puolesta vastaan hyväksytty, siis se oli johdantaosa, johdantaosa 14, muutos 17 puolesta vastaan hyväksytty 15, numero 18 siitä puolesta vastaan hylätty. Numero 19 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 17 vedetty pois kompromissiesitys 5 puolesta vastaan ja kolme tyhjää. Se hyväksyttiin. Sitten 22, 3 ja 4 ja 5kin äh, raukeavat. Siirrymme 26. Siinä on suullinen tarkennus puolesta vastaan hyväksytty. Jos menemme osan kappaleeseen 21, siinä on löydetty pois numero 27, 28 sitten puolesta vastaan hyväksytty. 29, johdanto on 29 puolesta vastaan. Hylätty. Nyt pääsemme loppuäänestykseen tästä puolesta. Kirjaamme puut ylös. Kaikki puolesta äänet. Yeah, okay, So that's whatever numbers you got. That's 10, 24, 28. 30, yeah. 32. Yeah. 35. 35. And those against? Vastaan äänet. Pari. Kolme. 35 puolesta, kaksi vastaan. Näin. Kiitos edustaja Kalnietiä tästä työstä. Ja haluan muistuttaa, että tämä oli valiokunnan lausunto. Eli meidän täytyy sitten äh, lähteä äh, puolustamaan kantaamme ympäristövaliokunnassa. Ei kun teollisuusvaliokunta, anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Kiitos äh, kovasti osallistumisaktiivisuudesta. Saatte tässä pienen hetken asettua aloillenne ja sitten siirrymme esityslistalle eteenpäin. Okay, we have got other business, so could I ask... No niin. Mm, Lähtekää, ketkä ovat lähdössä, niin rauhallisesti ja rivakasti. Meillä on tässä nimittäin vielä tärkeä budjettikohta käsiteltävänä. Uh, so, um... No niin. Siirtykää pitämään yksityisiä palverejanne tuonne käytävällä, olkaa hyvä. Voimme saa antaa puheenvuoron esittelijällemme kohtimaan äh, lauton luonnosta, joka äh, menee budjetin talousarvion valvontavaliokunnalle koskien äh, yle vastuuvapautta vuodelle 2008 meidän alaamme koskevista asioista. meidän esittelijä esittelijällä Wim van de Kamp kansanpuolueesta, Gröcke varjoina, Busoi ja Ryylekin ovat paikalla. Kaikki he saavat ensin puheenvuoron. Mm, Herra van de Kamp, olkaa hyvä, esitelkää lausuntonne. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on niin ikään ensimmäinen lausunto, jota täällä olen valmistelemassa ja on kyllä hyvin miellyttävä kokemus tehdä tämän tyyppistä työtä. Quiet for the rapporteur, please, if you don't mind. Voisitteko olla hiljaa sillä aikaa, kun esittelijä puhuu? Trick to keep your mouth shut, then... Niin on aina aika kätevä juttu, että kun sulkee suunsa, niin sitten tulee hiljaisempaa. Erityisesti haluan kiittää valiokunnan jäseniä ja oman poliittisen ryhmäni jäseniä tästä yhteistyöstä, jota valmistelun aikana on tehty. Valitettavasti kaikkia käännöksiä ei ole saatavana nyt. Itse asiassa siitä on vain englannin ver- englanninkielinen versio olemassa Ranskan ja Saksan käännöksiä odotellaan. Tämä ei ole minun vikani, että ne ovat näin myöhässä, mutta 9.12. mennessä ne pitäisi teille saada. Kääntäjät paiskivat kovasti töitä sen onnistumiseksi. Kuten näette, kyseessä on varsin lyhykäinen lausunto, luonnos. Siinä on viitisen kohtaa, jotka ovat kaikki hyvin selkeitä en nyt käsittele niitä kaikkia yksityiskohtaisesti, vaan kiinnitän huomiota ne erityisesti kohtaan neljä, jossa käsitellään Solvit-ohjelmaa. Olemme havainneet, että suurta osaa vuoden 2008 rahoista ei ole käytetty. Näyttää siltä, että sitä ei ole käytetty. Ja vuonna 2008 tämä ohjelma oli ensimmäistä kertaa olemassa ja 2009 vuoden luvut näyttävät hyvin paljon paremmilta. Paljon tästä rahasta on jo siirretty käytettäväksi, eli se on tullut käyttöön. 2008 siis näitä rahoja ei näy käytetyn kovin paljon, mutta 2009 tilanne on jo parempi. Tässä nyt puheenjohtaja oikeastaan alkuhuomautukseni tähän asiaan. Thank you very much indeed. Kiitokset ja Äh, kiitokset näkemyksistänne. Kityitte tuossa todella kysymyksiin Nyt varjoesittelijät. Halusin myöskin toivottaa tervetulleeksi herra Klubenin, Rova Klubenin ankeeksi, anteeksi, äh, Markt-pääosastosta ja de Devenchin Taksud-pääosastosta. Ensiksi siis varjoesittelijät, kuka tahansa sitten haluaakaan tähän keskustelun osastoon. Ensiksi herra Greg. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa kaikista ehdotuksista. Vain yksi huomio komissiolle. Se liittyy myös Solvitiin vuonna 2008 budjetissa oli tarkoitusta todella käyttää rahaa solvittiin, on pettymys, että vain 48 prosenttia on näin käytetty. Toivon mukaan tilannetta parannetaan ja otetaan huomioon vuosi 2009. Haluaisin tietää enemmän tilanteesta ja vuoden 2009 budjetista. Yes, we are. Niin, me aiomme nyt keskustella tästä. Herra Busoi ilmeisesti tuossa kohta esittelekin solvit mietinnön niin, että varmasti voimme nämä kaksi asiaa niputtaa. Mutta herraksi Busoi, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä tässä esitetyistä kommenteista. Pidän hyvänä myös nämä näitä kohdassa 12 0201 mainittuja varoja ja niiden käyttöä sekä kuluttajansuojaa. 2008 vuosi on todella oma lukunsa 2009 vuonna näyttää tapahtuvan huomattavaa parannusta tässä Solvit-asiassa ja tulevina vuosina parannusta on odotettavissa kovin, kovasti, mitä tähän toimeenpanoasteeseen tulee. Haluaisin kiinnittää huomiota kohtaan kolme, jossa puhutaan tullista, tulleista, ja tämä on hyvin keskeinen asia meidän keskusteluissamme. Ja kuten valmistelija tässä toteaa, niin meidän täytyisi vaatia jäsenvaltioita tekemään enemmän tarkastuksia paikan päällä, siis konkreettisia tarkastuksia Haluaisin, että seuraavassa kohdassa, kun solvit on omana asiakohtana, niin sitten voidaan palata siihen koskeviin kysy- sitä koskeviin kysymyksiin. Kiitoksia. Minäkin pidän tätä aihetta hyvin tärkeänä ja pidän tärkeänä sitä, että tulliin tässä viitataan erityisesti ja tullien pitäisi käyttää henkilöstöään paremmalla tavalla kuin nyt. Ja tullien toiminnan pitäisi koitua koko EUn hyväksi jäsenvaltioiden pitää käyttää tulliviranomaisia tehokkaammin tarkastusten toteuttamiseen. Kohdassa neljä minä haluaisin niin ikään tästä solvitista kysyä komissiolta, liittyykö tämä jäsenvaltioihin, että näitä varoja ei ole käytetty vai eikö tämä ohjelma ollut 2008 vielä kunnolla päässyt käyntiin? Gebhard, jos Tyler seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä lausuntoluonnos on oikein hyvä ja siinä on otettu esille ne tärkeimmät asiat. Neljä kohtaan solvittiin. Minäkin haluan puuttua ja tukea sitä, mitä Ryyle ja muut kollegat tässä ovat sanoneet. Valitettavasti en pysty tämän solvitohjelman käsittelyssä mukana, sillä minun täytyy mennä Kiinan valtuuskunnan kokoukseen. Ja siinähän on kyse, kuten puheenjohtaja totesi, muun muassa tuoteturvallisuudesta. Toivon, että jatkossa Euroopan komissio kertoo meille tarkemmin siitä, mitä näillä rahoilla oikein on tehty. 2008 vuoden talousarviossa tämä kyseinen budjettikohta otettiin ensimmäistä kertaa mukaan ja siinä edellytettiin sitä, että komissio järjestää tiedotuskampanjan. Tiedämme, että ei ole komission asia, vaan jäsenvaltioiden asia käynnistää tämä solvit-toiminta, mutta totesimme tuolloin aikanaan, että liian harvat kansalaiset tietävät näistä asioista mitään ja myös parlamenttiedustajien keskuudessa asiasta on vain vähän tietoa. Minäkin kuulin ensimmäistä kertaa vasta täällä parlamentissa, että solvit yleensä on olemassa ja sehän on kuitenkin kansalaisia varten olemassa ja siksi mielestäni täytyy järjestää tiedotus- ja valistuskampanja, jotta ne kansalaiset, joita tämä asia koskee, tietävät, että jäsenvaltioissa on jokin taho, joka vastaa näistä asioista. En oikein pysty käsittämään sitä, että vieläkään emme, tai minä ainakaan en ole saanut minkäänlaista tietoa tästä tiedotuskampanjasta. Kaikkialla maailmassa, Euroopassa, Saksassa komissio ja EU tiedottavat asioista, mutta en minä ole tästä nähnyt mitään ja kuluttajien kansalaisten pitäisi kuitenkin pystyä sanomaan, että joo, kyllä se on ihan tuttu juttu minulle. Mietin tässä, että pitäisikö tätä asiaa muotoilla hiukan toisin tässä lausunnossa. Se, mitä tässä lukee, on sinänsä ihan oikein, mutta tästä voitaisiin tehdä sekin johtopäätös, että näitä rahoja ei tarvittaisi. Ja sehän on oikeasti päinvastoin. Rahat ovat hyvin tarpeen ja niitä täytyy vain käyttää järkevällä tavalla. Rova Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Herra Busoin tavoin hän, hän puhui siitä, kuinka usein fyysisiä tarkastuksia toteutetaan. Siis kohta kolme nämä ehdotukset on, uskon, että meidän täytyy edelleen jatkaa tätä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan juuri mitä komissaari sanoi kuluttajan suojakysymyksistä. kysymyksistä ja eh, kuten juuri näistä jouluvaloista, jossa ilmeisesti nyt on jotakin ongelmia, kuten tässä sanottiin, etteivät ne ole sopivia Euroopan markkinoille solvitista. Uskon, että tästä keskustelemme tuossa seuraavassa mietinnössä, mutta eh, on hyvin mielenkiintoista, eh, mikä on toteutumisaste. 40 prosenttia suunnilleen. Ehkä voimme jatkaa tätä asiaa kun käsittelemme herra herra, ei herra Busoin, vaan tämän mietinnön esittelijän mietinnön kohdalla. Kuka? Van de Kampin, olen pahoillani herra Van de Kamp, että sekoitin teidät herra Busoihin. Mutta meidän täytyy todella taata, kun puhutaan tästä laista, lainsäädännöstä, että meillä on läpikotainen selitys, minkä takia niin, että herra Busoin tavoin voimme todella identifioida, kuinka ongelma ratkaistaan, koska tunnen ehdotuksenne ja mielestäni se vaikuttaa siihen, mitä on ehdotettu. Kiitokset herra Van de Kampille ja uskon, että varmasti otamme huomioon sen, mitä hän sanoi. Haluaako joku vielä osallistua keskusteluun? Sillä tapauksessa Marian Gruber ja olen pahoillani, etten teitä aikaisemmin ministeri, koska olette täällä säännöllisesti vieraillut ja olette myöskin Solvitista varmasti nyt valmis puhumaan ja sitten kolleganne voi varmasti puhua verokysymyksestä. Rova Kryba ensin. Thank you, Mr. Harbour. Kiitos puheenjohtaja Harbour. Haluan vain selventää jotakin asioita ja vakuuttaa tälle valiokunnalle, että Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että tämä budjettikohta solvittia varten on 2008 saatu aikaiseksi. Meillä ei sitä aikaisemmin siis ollut erityistä kohtaa sitä varten, mutta silloin yleisestä budjetista oli osoitettu kyllä varoja myöskin sisämarkkina kysymyksille. 48 prosenttia varojen käyttöaste 2008 solvitista, se ei ole koko kuva asiasta, sillä 100 prosenttia noista varoista oli kyllä osoitettu toimintaan, mutta, mutta osa näistä toteutuneista tapahtumista siirtyi vuoden 2009 puolelle ja niitä myöskin tiliytettiin vasta 2009. Jos tämä viivästys otetaan huomioon, niin silloin varojen käyttöaste kyllä on ollut lähellä 100 prosenttia, mutta se tilitys on käytännössä jakautunut kahdelle vuodelle. Ja edelleen sitten tämän ja ensi vuoden suhteen on sama tilanne, että näitä maksatuksia siirtyy vuodelta seuraavalle ja nytkin käyttöaste on kuitenkin 100 prosentin luokkaa. Ja kiitos tästä budjettikohdasta ja pyrimme tekemään parhaamme sen hyödyntämiseksi. Sitten edustaja Gebhardt kysyi, mitä olemme tehneet tällä rahalla. Voimme kyllä tarjota yleiskatsauksen siitä, mitä näillä varoilla on tehty, mutta aivan lyhykäisesti toteaisin, että suurin osa siitä on käytetty tiedotusmateriaaliin ja solvitin mainostamiseen. Solvitia on pidetty esillä esimerkiksi Euroopan yritysverkoston kautta, kuluttajatiedotuksen kautta ja muiden kansalaisia hyvin lähellä olevien tahojen kautta. Jos on käytettävissä rahaa 200 000 euroa, niin sillä ei mitään kovin valtavia asioita saada. Jos haluaa järjestää sanomalehtikampanjan, niin se jää suurin piirtein yhteen ilmoitukseen. Ja sen takia olemme päätyneet tähän tapaan, että käytämme näitä verkostoja hyväksemme. Ja nyt on havaittu myöskin se, että tätä viestintää täytyy kohdentaa nykyistä paremmin, sillä meidän täytyy löytää se oikea kohdeyleisö. Muuten solvit keskukset tavallaan häviävät massaan eikä, eikä niistä saada tietoa ja hyötyä. 2010 vuoden budjetin yhteydessä tähdennämme tätä strategiaa tarkemmin ja palataan siihen sitten myöhemmin. Kiitokset. Olen varma, että esittelijät varmasti haluat keskustella kanssanne vielä tästä, mutta herra Van de Kamp näin varmasti sitten tekee sitten herra de Benz. Thanks, Chairman, for... Kiitos puheenjohtaja. Yksi tai pari kommenttia kohtaan kolme, jossa valiokunta valittaa sitä, että fyysisten tarkastusten tiheys jäsenvalteissa äh, tuota, tuo, tuonnin suhteen on aika äh, alhainen. Ähm, ensinnäkin sanat, joita tilintarkastusistuin istuin käyttää, ovat ehkä hiukan sekoittavia, koska fyysiset tarkastukset tarkoittavat turvatarkastuksia, kun tavaroita tuodaan rajalle. Ja jos sitten kysymys on rahoituksellisen edun turvaamisesta, niin kysymys oikeastaan tällaisista jälkitarkastuksista. Ja näin ollen tämä strategia, strategia, että käytettäisiin näitä tarkastuksia, on jäsenvaltioiden käsissä näin ollen se ei ole yhteisön toimivallassa. Kuitenkin komissio on aina rohkaissut jäsenvaltiot käyttämään riskianalyysiä, jotta voitaisiin keskittyä korkean riskin toimijoihin. Ja tämä varmasti auttaa saamaan parempia tuloksia, kun käytetään näitä varoja ja resursseja optimaalisesti. Siis komissio pyrkii hyvään tasapainoon näiden tarkastusten välillä ja pyrkii auttamaan siinä, että tuotettavat toimijat saavat lisää toimintamahdollisuuksia. Mr. Van den Kamp. Herra Van den Kamp, te saatte sanoa viimeisen sanan, ehkä sitten vielä kommentteja kollegoilta ja ehkäpä voisitte myöskin kertoa hiukan aikataulusta oman mietintöni osalta. Mr. Chairman, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kovasti ja kiitos myös kollegoille ja varjovalmistelijoille näistä kommenteista. Komissiotakin kiitän. Toivoisin, että tätä tekstiä kohdassa neljä hiukan laajennettaisiin, sillä kuten Gebhardt totesi, tämä on lausuntoluonnos, joka meiltä menee talousarviovaliokuntaan ja ja sitten tämä meidän juttumme tavallaan häviää siinä matkan varrella. Joten ehdottaisin, että 2004 kohdassa kuvattaisiin hiukan tarkemmin sitä, mitä 2008 on tapahtunut, ja sitten arvioitaisiin, seurattaisiin seurauksia 2009-2010. Ehkä näistä konkreettisista paikallisten tulliviranomaisten tekemistä tarkastuksistakin pitäisi lisätä jokunen sana. Esimerkiksi Alankomaissa asia on se, tai ajatus on se, että se mikä toimii hyvin on kansallisen hallituksen ansiota ja mikä menee pieleen on EUn syy. Tätä tekstiä voitaisiin tässä mielessä hiukan laajentaa ja tarkentaa. Ja pyydän sihteeristöä sorvaamaan pari uutta lausetta tähän kohtaan. Sitten tästä aikataulusta Niin, herra Malcolm, mikä se aikataulu olisikaan? The chairman always has the Puheenjohtaja tietysti istuu kaikkien ää, tieton päällä. Haluan kuitenkin antaa tilaisuuden esitellä Tämähän on ehdotus teille, että muutosesitysten takaraja olisi 18. joulukuuta puolelta päivin. Ja, ja kuten sanoitte, että kieliversiot valmistuvat 11. päivä joulukuuta mennessä. Ja sitten hyväksyisimme tämän valiokunnassa 25.6. tammikuuta ensi vuonna, samalla kun käsittelemme muutosesitykset tietysti. 27. ehkä teille tiedoksi, jotka eilen olleet paikalla, saatamme joutua pitämään ylimääräisen täysistunnon uuden komission hyväksymiseksi jolloin kenties meidän kokouksemme sitten siirtyy 27. tammikuuta pidettäväksi. Ja saamiemme tietojen mukaan talousarvion valvonta valiokunta aikoo hyväksyä tämän 22. maaliskuuta ja, ja näin siitä voitaisiin sitten täysistunnossa huhtikuussa äänestää. Se oli tämmöinen yleishahmotelma tästä aikataulusta. Teillä on koko tässä 18. joulukuuta asti aikaa tänne muutosesityksiä. Kiitoksia tästä teidän ensimmäisestä mietinnöstänne, mietistä luonnoksestanne. Kiitos myös komissiolle. Se lopulliset ehdotukset saamme sitten tammikuussa luettavaksemme. Sitten hyvä. Lähdemme pohtimaan toista mietintöluonnosta. Oma aloite mietintö Solvitista – Herra Buzoi on siinä esittelijämme. Varjoesittelijöistä paikalla ovat ja Roitava ei ole. Hanslik on paikalla. Puhuu hänen puolestaan. Steiler, Ryle. Kurski on paikalla. Dion, Dion, Dion, Salvini ja muut ovat poissa. Teemme parhaamme näillä, kun on Äh, Gruber vastaa taas komission nimistä. No niin, aivan aluksi puheenvuoro esittelemme herra Busoille. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon kollegat. Pahoittelen, että me pää, ollut aamulla läsnä. Olin, olin budjettivaliokunnassa, jossa oli tärkeä äänestys ja, ja valitettavasti en päässyt sitten kehumaan eh, komissio, komissaari Kuunevaa hänen työstään ja merkityksestään valiokunnalle, mutta eh, eh, Solvitilla on ensi vuonna miljoona käyttörahaa, eli olen hyvin innostunut kuulemastani, eli että toistaiseksi rahat on käytetty asiallisesti. Lausunto mietintö luonnossa on, käsittelee Solviton toimintaa ja tehoa, mutta samalla on pyritty tietysti ää, tehostamaan sen, tämän verkoston toimintaa muutamin suosituksin, joita olen teille esitän. Tämä on 2002 laadittu ohjelma komission aloitteesta, ja sen tarkoituksena on ratkaista kansalaisten ja yrityselämän mahdollisesti kohtaamat ongelmat koskien e- e- EU-lainsäädännön soveltamista sisämarkkinoilla. Solvit on tärkeä, koska se, se tarjoaa tukea kansalaisille ja, ja yrityksille, jotka jo, jo välillä, aina välillä joutuvat ää, taistelemaan ankarasti sisämarkkina markkinoiden vaatimusten täyttämiseksi. Kansalaiset ja yritykset tarvitsevat usein pikaisia ratkaisuja eivät he, eivätkä heillä ole aikaa perehtyä oikeudessa, oikeusjärjestelmään. Järjestelmään. Sen vuoksi solvit on kehitetty heidän tarpeisinsa vastaamaan. Paitsi että e, tarjoaa ratkaisuja, solvit myöskin on avaintoimia, mitä tulee ongelmien tunnistamiseen jo ennakolta koskien e, jäsenmaiden sisämarkkinasääntöjen soveltamista käytännössä – joskus ne nousevat solvit plus-tasolle, jossa on, on, edellytetään sitten kansallisen tason soveltamisen tehostamista. Solvitin verkoston ja kansallisten viranomaisten työtä on koordinoitava sitten jäsenmaiden tasolla, koska siellä hänen korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Lukuja tarkastellen voimme ylpeinä, ylpeinä todeta, että solvit on osoittautunut menestykseksi 2008 sinne päätyneet jutut no, kasvoivat 22 prosentilla, eli yhteensä nousivat tuhanteen yli 80 prosenttia ratkaistiin tyydyttävällä tavalla hyvin, mikä on hyvin kannustavaa, mikä sitten puolestaan osoittaa, että sekä kansalaiset että yrityselämä luottavat siihen ja antaa sille hyvän pohjan jatkolle. Sitäkin voidaan tietysti vielä parantaa, se on selvä. Tässä on koko joukko vaikeuksia, joihin meidän pitää vielä pureutua ja joihin olen esittänyt suosituksia mietinnössäni. Ja muuta sitten vielä muutosesitysten muodossa on luvassa kansalaiset eivät välttämättä tiedä solvitista ole, mm, olemassaolosta. Se on yksi puute. Se, että on tällainen verkosto heille tarkoitettuna nimenomaan olemassa ratkaisemaan päivittäisiä sisämarkkinaongelmia. Siitä täytyy tiedottaa. 800 000 euroa, miljoona, ei suinkaan riitä, ei miljoonakaan, jos vaikka se nousisikin jotta voisimme organisoida tiedotuskampanjoita. Sen vuoksi ehditänkin, että jäsenmaat olisivat, jäsenvaltiot olisivat lähemmin mukana tämän palvelun toteuttamisessa laatua painottaen, valistaen. Emme oleta mitään tällaisia suuria tievarsimainoksia näkevämme, enkä mekä välkkyviä neonvaloja vaan maanläheisempää valistusta. Ja myöskin sit tämä tapahtuu ihmisten tasolla, myöskin tämä ratkaisu tarvitaan lisää tiedotusta ihmisille ja yrityksille, mutta sen pitäisi olla tietysti sitten ajankohtaista ja selkeää sanaista selvittämään, mitä, mitä, mitä varten solvit on olemassa ja mihin se pystyy. Se on nyt joman menestyksessä äh, uhri Jossakin maissa se on jo ylikuormittunut ja siellä kärsitään jo henkilöstöpulasta. Sen vuoksi Solvit-keskusten henkilöstöä ehdotetaan lisättäväksi jäsenvaltioissa ottaen huomioon väestön määrän ja, ja sieltä jo rakkaistojen tapausten luvun. Kuten jo äsken kerroin, tietoisuuden lisääminen taas sitten tietysti varmasti johtaa juttukuorman kasvamiseen. Ja koska nyt jo on henkilöstövajetta olemassa äh, ja lisääntynyt äh, juttumäärä saattaa äh, vähentää sen tehoa, mikä varmaankaan ei ole toivottava. Ehdotamme, että Euroopan sosiaalirahastosta voitaisiin ohjata sekä rahallisia että henkilöstövoimavaroja tälle, tähän palveluun jotta solviten tehoa voitaisiin parantaa. Nyt alan kohta lähestyä puheenvuoron loppua. Meidän täytyy kyetä organisoimaan koulutusohjelmia virkamieskunnalle, jotka painiskelevat solvit ongelmien kanssa. Samoin siis erilaisissa virastoissa, valtionhallinnossa, paikallishallinnon elimissä toimivien auttamiseksi Samoin myöskin on tarjottava mahdollisuutta oikeusapuun solvit kysymyksissä, koska usein vastaan tulee hyvin monimutkaisia kysymyksiä, jolloin oikeudellinen apu on todella tarpeen. Se voi tulla kansallista viranomaiselta, mutta myöskin komissiolta mahdollisuuksien mukaan Haluaisin kiittää komission edustajaa saamastani äh, tiedosta ja äh, tekemästämme yhteistyöstä, jotta tämä mietintö on mahdollistunut. Jonava sihteeristö ansaitsee niin ikään kiitoksen. Haluaisin tästä muotoilla myönteisen, myönteishenkisen mietinnön, koska Solvit-verkosto on juuri sellainen äh, Eh, joka ansaitsee kiitoksen ja toimintan toimillanne lisää teho ja tukea, mitä tarkoitusta varten olen näitä suosituksia niin tänne myöskin kerännyt. Kiitoksia paljon. Kiitos eh, teille, edustaja Busso. Eh, mielenkiintoisia näkemyksiä, kysymyksistä. Ja tämän tyyppistä tukea juuri tämä hanke kaipaa. Sitten varjoesittelijät. Hans Likke puhuu ensin edustaja Roittavan puolesta. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, edustaja Roitova ei pääse tänään valiokunnan kokoukseen, koska hän on AKT-valtuuskunnan Afrikan matkalla – ja siksi minä esittelen hänen puolestaan hänen kommenttejaan tähän asiaan. Erityisesti Roitavan puolesta haluan esittää kiitokseni esittelijälle, joka on valmistellut erinomaisen mietinnön. Se on oikein hyvä lähtökohta keskustelulle. Olen sitä mieltä, että kaikki asiat, joita tässä mietinnössä käsitetään, erityisesti ne, jotka kohdistuvat kansalaisten tietoisuuden lisääminen solvitista sekä tarpeesta mainostaa tätä välinettä kaikin mahdollisin keinoin, järjestää koulutusta virkamiehille sekä ajatus siitä, että on yhteisupseereja kansallisissa ministeriöissä ja voidaan käyttää ESRn varoja – verkoston hallinnan hallinnoinnin parantamiseen, jos Solvit-keskuksissa ei ole tarpeeksi henkilöstöä. Tästä kaikesta olen samaa mieltä ja olen myös sitä mieltä, että tukipalveluita pitäisi laajentaa sisämarkkinoiden suuntaan. Haluan korostaa sitä, että Solvit on erittäin tärkeä väline Euroopan kansalaisille ja yrityksille – jotka ensimmäisenä joutuvat kohtaamaan sisämarkkinoiden toimintaan liittyvät ongelmat. Se on väline, jolla näitä ongelmia voidaan ratkaista. Ja muistutan, että viimeaikaisten mietintöjen mukaan tai raporttien mukaan on käynyt ilmi, että 83 prosenttia yritysten ilmoittamista ongelmista on myös ratkaistu. Solvit-järjestelmän näkyvyyttä pitää erityisesti parantaa, varsinkin sitä, kuinka PK-yritykset tuntevat ja tunnustavat sen olemassaolon. Siksi tälle kohderyhmälle suunnattuja tiedotuskampanjoita pitäisi järjestää yhteistyössä kansallisten ja eurooppalaisten yrittäjäjärjestöjen ja yritysjärjestöjen kanssa tukipalveluhanke sisämarkkinoille pitäisi saattaa loppuun mahdollisimman pian. Ja Solvitin täytyisi olla tässä työssä täysimääräisesti mukana. Kolmanneksi suurin määrä Solvit-tapauksista koskee sellaisia kansalaisia, joilla on vaikeuksia sosiaalisten oikeuksiensa tai ammatillisen osaamisen tunnustamisen kanssa. Tässäkin tarvitaan laajempaa yhteistyötä ja tiedotuskampanjoita – joita on syytä valmistella yhdessä ulkomailla asuvien kansalaisten kanssa ja heidän järjestöjensä kanssa. Ne ovat nimittäin ne ensimmäiset tahot, joiden puoleen toisessa maassa asuvat ihmiset kääntyvät. Myös verkkotiedottamista pitäisi parantaa, sillä jos syöttää verkkoselaimeen www.solvit.jotakin, niin silloin ei siirrytä suoraan Solvitin verkkosivulle, vaan pitää tietää koko tämä pitkä osoite litania, joka on saatavana komission verkkosivulta, tai sitten täytyy hakukoneen kautta hakeutua tuonne Solvitin sivuille. Mielestäni tämä pitäisi saada kätevämmin hoidettia. Viidenneksi totean, että Euroopan parlamentti on saanut tilastotietoja solvit, kansallisilta solvitkeskuksilta ja niitä pitäisi saada nykyistä enemmän, sillä jatkoraportoinnin suhteen on otettava huomioon se, että kansalliset keskukset eivät voi itse arvioida itseään eikä voida tehdä ehdotuksia niiden toiminnan tehostamisesta ilman näitä tietoja. Edustajilla pitäisi olla riittävät kontaktit omiin valtioihinsa, jotta voitaisiin todella vaikuttaa siihen, mitä omissa maissamme tapahtuu. Ja sitä kautta voisimme sitten pyrkiä korjaamaan paikallisiin Solvit-keskuksiin liittyviä ongelmia. Ja viimeiseksi haluan todeta, että Solvitin pitäisi olla edustettuna myöskin COSAKissa, siis kansallisten parlamentaaristen komiteoiden organisaatiossa. Ja tämä olisi mielestäni hyvä tapa mainostaa ja tehdä tunnetuksi tätä työkalua jäsenvaltioissa. Kiitoksia ja kiitos siitä, että olen saanut esitellä nämä kommentit edustaja Roitovan puolesta. Haluan vielä kerran kiittää ja onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Oma mielipiteeni on aivan sama kuin Roitovan mielipide ja tuen kaikkia näitä hänen huomioitaan sillä solvit on todella hyvä väline ja se pitäisi nyt vain saada parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Kiitoksia. Oli hyödyllistä saada tietää, mitä meiltä odotetaan sitten, edustaja Steiler. Thank you um, for the... Kiitos ja kiitos edelliselle puhujalle ja kiitokset herra Busoille tästä mietinnöstä. Haluaisin vain lisätä siihen, mitä äsken tuossa käsittelitte, niin ajattelemme, että monet mepit tuntevat äh, solvitin, mutta täällä on paljon uusia myöskin nyt täällä parlamentissa, niin tätä ei pidä pitää aivan itsestään selvänä. Ehkäpä herra Musoi esittelijänä voisi tehdä jotakin tämän asian äh, tietoisuuden edistämiseksi täällä parlamentissa ja samalla myöskin jäsenvaltioissa. Täällä keskustellaan tiedotuksesta. Ehkä meidän pitää aloittaa itsestämme myös. Olen samaa mieltä kanssanne. Tämä on erinomainen väline. Ja meidän täytyy taata se, että sisämarkkinat toimivat tehokkaasti, kun asiat sitten menevät vikaan. Solvit eh, todella, kuten eh, herra Busoi mietinnössään toteaa, niin eh, se todella pystyy nopeasti takaamaan oikeustoimien alkamisen, jos niin tarvitaan näin kohdassa J, kohdassa G. Sitten taas puhutaan lainsäädännön täytäntöönpanossa olette aivan oikeassa tässä. Niin, sitten on puhuttu Iso-Britanniassa solvittia vetävästä ryhmästä, No, on hyvin tärkeää, että entistä useammat ihmiset tietävät tästä, samoin myöskin PK-yritykset. Tämä on varmasti sellainen seikka, johon meidän pitäisi kenties keskittyä. Juuri äh, yrityselämä on myöskin, äh, sen pitäisi myöskin olla tietoinen tästä. Ja äh, on muistettava äh, kuten aikaisemmin keskustelussa jo todettiin, että myöskin yritysten on hyvä tietää tästä. Tuossa kohdassa sitten taas puhutaan horisontaalisista ongelmista. Kansallisella tasolla olette siinäkin aivan oikeassa. Ja mitä tulee sitten toimenpiteisiin, joita on kaavailtu, niin Nämä ovat aika mielenkiintoisia. Ehkä meidän täytyisi tätä asiaa vielä miettiä enemmän, kun ajatellaan parhaiten käytäntöjen vaihtoa. Mikä toimii hyvin jäsenvaltioissa ja taas sitten, missä ei asioita hoideta parhaimmalla tavalla. Mm, tietysti budjettikysymykset ovat hyvin tärkeitä. 48 prosenttia kuten aikaisemmin sanottiin, on asia, johon täytyy puuttua ja miettiä, mitkä ovat ne syyt, minkä takia tämä on näin alhainen tämä luku. Ja äh, ehkä äh, myöskin voitaisiin ajatella sitä, että henkilökuntaa äh, rahoitettaisiin eri tavalla kenties. Ja myöskin tämä julkaisukysymys, tiedotus, nämä ovat myöskin asioita, joita täytyy tarkastella kahdella eri tavalla, koska tässä puhutte äh, tästä tietoportaalista, europortaalista ja internetin käytöstä. Tiedotuskampanjat vaativat resursseja ja rahaa ja meidän pitäisi käyttää, ei pitäisi käyttää tätä välineenä henkilökuntaa vastaan, vaan ehkä jollain lailla voisimme pyytää lisää resursseja niin julkaisu- ja tiedotuskampanjalle ja samanaikaisesti taata, että henkilökunta saa myöskin hyvin tukea tässä on todella paljon nyt asiaa, mutta parempi lainsäädäntö on myöskin tarpeen, ettei tule väärin tulkintoja. Tämä on hyvin laaja kysymys. Tietokampanja, tästä ovat puhuneet kaikki, tarvitsemme lisää resursseja näiden tehokkaaseen toteuttamiseen. Ja eri maissa, eri kulttuureissa, kenties on erilaisia tapoja, joilla ihmiset tätä voisivat käyttää, niin niitä tarvitaan paikallistason kampanjoita. Ne ovat varmasti kaikkein tehokkaimpia. Ja meidän täytyy myöskin vähentää sellaisia tapauksia, joissa ei voida korjata epäkohtaa kymmenessä viikossa. Minä ihailen kovasti henkilökuntaa, joka näihin asioihin tarttuu. Tarvittaisiin kestävämpi eh, ratkaisu, niin sanotut Solvit Plus-tapaukset ovat tällaisia, ja tämä alhainen toteutumisaste 12 vai 32 prosenttia. No joka tapauksessa uskon, että tätä myöskin on tarkasteltava, mutta mielestäni meidän kaikkien täällä parlamentissa pitäisi puhua Solvitin puolesta. Ja meillähän on nyt täällä 750 meppiä Lissabon sopimuksen jälkeen 70, 27 maasta, niin että meillä on paljon tässä varmasti työtä tehtävänä ja odottelen todella vielä tämän työn jatkoa. Kiitoksia edustaja idea tästä PR, PR-tilaisuudesta uuden komission valmistumisen, vahvistumisen yhteydessä. Puolisen vuotta sitten Strasbourgissa komissaari McCready sitä meille selosti, mutta eli se tässä, tässä on nyt jo ennakkotapaus olemassa, mutta uusikin komissio voisi siihen sitten oman puumerkkinsä lyödä kun hän tässä valmistuu. Edustaja Röle. No minulla nyt ei jäänyt enää paljon sanottavaa tästä. Mietintö on erinomainen ja Rova Hanslikin johdatus kommentit olivat myös hyviä. Haluaisin kannattaa tätä verkkosivustosta ja pk-yrityksen tukemisesta savottuja, sanottuja asioita. Ja haluan itse todeta, että että itsekin saan kansalaisilta tämän tyyppisiä kysymyksiä ja silloin voin kertoa heille, että he voivat kääntyä Solvitin puoleen. Ja siinä mielessä edustajien pitäisi tietää myös tästä menettelystä, jotta he voivat ohjata kansalaisia sen puoleen. Minulla on tässä vaiheessa yksi ainoa kysymys ja se on oikeastaan komissiolle. Nimittäin onko Euroopan sosiaalirahasto oikea lähde tämän rahoittamiselle? Sitä kyllä vähän epäilen ja haluaisin saada tähän lisäselvitystä. Meidän pitäisi miettiä sitä, miten tämä rahoitetaan, mutta onko ESR oikea taho, niin siitä en ole varma. Ja komissio varmaan on oikea taho vastaamaan tähän kysymykseen ja hälventämään epäilyksiä. Mr. Kuski. Hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua Puolaa. Tuen mietintöä. Se on oikein hyvin rakennettu. Uskon, että Solvitin tärkeys on otettava huomioon, kun puhutaan budjetista, 52 niin prosenttia siitä kuitenkin liittyy solvittiin ja herra Busoita on syytä onnitella siitä, että hän tuo näin hyviä uutisia, että budjettia solvitille korotetaan 000 aina miljoonaan euroon. Olemme kuulleet sellaisia mielipiteitä, että Solvit on joutunut oman menestyksensä uhriksi äh, entistä useammin äh, äh, se saa syytöksiä, koska ei ole riittävästi henkilökuntaa ja myöskin näihin keskuksiin liittyy ongelmia. Sen takia vuonna 2007 näitä valituksia ei myöskään käsitelty riittävän nopeasti. 25 päivää siihen kului keskimäärin. Aiemmin luku oli parempi. Sitten sellaisten tapausten lukumäärä, jotka on saatu kymmenessä viikossa käsiteltyä, on pudonnut 79 prosentista 74 prosenttiin Senpä takia on todella hyvä, että tässä mietinnössä todetaan, että solvitin tehokkuutta on hyvä parantaa. Tarvitaan tietysti lisää sosiaalirahastosta varmasti resursseja ja voimavaroja. Minusta oli varsin mielenkiintoista, että se eroavaisuus, että entistä enemmän kansalaiset tekevät valituksia Tämä oli mielenkiintoista kuulla, mutta että yrityksiä, valituksia tekeviä yrityksiä on kuitenkin varsin vähän. Monet solvikeskukset ovat kiinnostuneita tarjoamaan tukeansa entistä enemmän yrityksille, ja meidän pitäisi analysoida sitä, minkä takia tapauksia on näin vähän yrittäjien ilmoittamina. Ehkä jotkut suuntaviivat olisivat hyvät. Äh, Näin, että äh, solvitte käytettäisiin enemmän yrittäjien keskuudessa. Tämä varmasti on osa ongelmaa, kuten Rova Gebhardkin, niin olen kuullut Solvitista ensimmäisen kerran, kun minusta tuli parlamentin jäsen, vaikkakin aikaisemmin kansallisessa parlamentissa Puolassa olin talousvaliokunnan jäsen ähm, olin vuosia siellä, mutta en ollut koskaan tästä kuullutkaan. Ja vain kun herra Harbour antoi minulle tämän varjoesittelijyyden, ymmärsin, mistä asiassa yksityiskohtaisesti on kysymys. Puolassa sanotaan, että katulampuina ollaan kaikkein pimeintä. Tämä on tällainen paradoksi. Internet varmasti on paras media solvitin olemassaolon tietoisuuden välittämiseksi, Äh, Rova Hanslik otti tämän esille muutkin. Solvitilla ei ole edes koordinoitua äh, kansallisten äh, nettisivujen verkostoa. Sen tarkistin tänään juuri ennen tätä kokousta. Ja kansallisten solvit, kansalliset solvit-osoitteet hyvin usein itse asiassa sieltä sivulta löytyy aivan eri sisältöä. Solvit.eu solvit e on asia, joka pitäisi olla itsestään selvä, mutta sitä ei käytetä. Niin että ehkäpä sitä voisi sitten tässä miettiä, että kuinka EUn jokaisen kansalaisen mahdollisuus löytää solvitte taattaisiin, jos netissä käsitellään kovin monin monimutkaisia asioita, ja jos osoite on kovin monimutkainen, niin uskon, että tähän pitäisi saada välittömästi muutos, jos kukaan muu ei tähän nyt puutu. Meillähän on aikaa 11.12. saakka jättää tarkistuksia. Minä aion tällaisen tarkistuksen jättääkin tästä aiheesta. Lopuksi vielä solvit on oikein hyvä ajatus, mutta että siitä tulisi tehokas sisämarkkinoiden ongelmien ratkaisuväline. Tarvitsemme lisää virtaviivaistamista ja myöskin lisää aikaa tämän tekemiseen. Olen iloinen, että nyt olette perehtynyt solvittiin, ja minä olen sen teille saanut esitellä. Nyt olette varmaan kääntynyt sen vankkumattomaksi kannattajaksi ja samalla sitten auttaa meitä saamaan kansallisia kansanedustuslaitoksia asiasta paremmin perille oleviksi. Kiitoksia varjoesittelijälle. Minulla on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä, pari puheenvuorota varapuheenjohtajani Van Jurkans ensin. Niin Olkaa hyvä. Kiitos hyvin lyhyesti. Paljon on jo sanottukin. Haluan onnitella herran Busoita erinomaisesta työstä. Meillä on tässä äh, todella hyödyllinen väline mutta se ei kuitenkaan ole vielä syödytyskykyinen. Tarvitaan resursseja lisää. Jos kyse on kuluttajan suojelusta, Euroopan kansalaisuudesta, niin tätä instrumenttia voi käyttää joka päivä. Minä henkilökohtaisesti olen tätä testannut, koska minulla oli varsin paljon ongelmia, joita kansalaiset minulle välittivät ennen vaaleja, ja koska tiennyt tästä yhtään mitään, niin otin yhteyttä Solvittiin ja sain hyvin tarkkoja vastauksia hyvin lyhyessä ajassa. Ja mielestäni todella tätä tietoa täytyy levittää. Solvit on olemassa lähestulkoon. Kukaan Ranskassa ei ole siitä kuullutkaan ja meninkin hakemaan tuollaisia pieniä esitteitä ja vein niitä julkisille paikoille minun omaan kuntaani. Ja huomasin, että on olemassa todellinen kysyntä ja myöskin vastauksia, mutta tähän vaaditaan budjettia. Tietysti julkisissa tiloissa voidaan antaa tietoa, kansalaiset voivat sitä mennä hakemaan, mutta tämä tarvitse lisärahaa, aivan oikeasta että Tarvitaan henkilöstöä, joka on, jota on enemmän ja joka on ammattitaitoista, joko paperiteitse tai sitten internetin kautta julkisissa tiloissa tietoa pitää jakaa. Ja vasta sitten loppujen lopuksi kansalaiset ymmärtävät, kuinka paljon Eurooppa voi parantaa, EU voi parantaa heidän jokapäiväistä elämäänsä. Samaa mieltä olen Rova Ryylin kanssa. Kysymys ei ole Euroopan sosiaalirahaston rahoituksesta, vaan sehän, no se ei ole riittävä. Sitä käytetään hyvin paljon alueellisen sosiaalisen kohesion eteen. Tarvitaan erityinen budjetti juuri tätä asiaa varten, jotta todella kunnianhimoiset tavoitteet saadaan täytettyä. Kiitoksia tästä intohimoisesta kannan ilmaisustanne tuen ilmaisustanne. Tästä Solvitin saatavuudesta Ranskassa, kun halusin nimetä täällä noterata Ranskan valtion edustajan täällä paikalla. En ajatellut, että he käyttäisivät puheenvuoron, mutta halusin kuitenkin noterata teidän, teidän läsnäolonne, että noinkin kiinnostuneena tätä asiaa seuraatte varmaan äh, edustaja Noonkin äh, kommentit lankesivat otolliseen maaperään ja toivottavasti nyt sitten omalle, omille viranomaisille ne sitten nämä äh, kannustamat kommentit välitätte. So many valid points. Puhun lyhyesti, koska aiemmat puhujat ovat jo ottaneet esille niin paljon tärkeitä asioita. Haluan kiittää omasta puolestani ja edustaja Busoita, sillä mietintö on oikein hyvä. Olen hiukan hämmentynyt kuitenkin siitä, että puhumme täällä siitä, että pitäisi kohdentaa tiedottamista ja sitten toisaalta puhutaan siitä, että tiedottamisen pitäisi olla laajempaa ja parempaa. Täytyy siis todella miettiä, millainen tiedotusstrategia valitaan, jotta tieto tavoittaa oikeat ihmiset. Tietoa pitäisi myös jakaa tasaisesti eri jäsenvaltioissa ja jos näin ei tehdä, niin pitää selvittää miksi ei. Kolmas asia, joka on hyvin merkittävä hankkeen menestyksen kannalta, on se, että miten se rahoitetaan. No ensin budjetista puhuttiin, että se on 800 000 euroa, sitten yksi miljoona. Minun mielestäni myöskään Euroopan sosiaalirahasto ei ole se, minkä puoleen meidän pitäisi tässä kääntyä tai turvautua siihen, vaan meidän pitää saada tälle oma rahoitus. Ja pystyä sanomaan, että tarvitsemme näin paljon rahaa ja sitten pitää erikseen osoittaa se tähän esimerkiksi 1,2 miljoonaa euroa voisimme vaatia, jotta tämä ohjelma menestyisi. Kiitoksia. Gard, äh, haluaisitte vielä myöskin kommentoida viimeisen puheenvuoron. Kiitoksia. Tanskaa tulee. Nyt että se siitä uudemmin Niin, minäkin haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja sanoa, että herra Busoin mietintö on oikein onnistunut. Ja kuten aikaisemmat puhujatkin, niin uskon, että tässä kyse ei ole pelkästään vain rahasta, vaan myöskin äh, tähän mennessä saavutetuista kokemuksista eri solvit-keskuksissa – en tiedä, mitä mieltä te olette tästä, mutta kenties voisimme ajatella, että järjestäisiin jonkinlainen kuuleminen eri jäsenvaltioissa näissä eri keskuksissa, jotta voitaisiin nähdä, mitä nämä keskukset itse toivovat. Voitaisiin kysyä, mitä pitää parantaa heidän mielestään kokemustensa pohjalta. Ja tietystikin voitaisiin ajatella vaikkapa jonkinlaista pientä kyselylomaketta äh, näistä saaduista kokemuksista. Mutta minusta tuntuu siltä, että kun oikealta ja vasemmalta kyselee, niin kokemukset vaihtelevat maittain. Ehkä olisi hyvä ajatus siis äh, tällainen pieni kysely toteuttaa, kuten aikaisemmat puhujatkin tuossa sanoivat, niin jos halutaan jatkaa solvitin käyttöä, niin kysymys ei ole pelkästään vain rahasta, vaan siitä, mitä olemme jo saaneet kokemuksina ehkä olisi hyödyllistä järjestää tällainen kysely. Kiitos äh, äh, kaikille hyödyllisistä kommenteista, joista varmaan äh, lisäarvoa esittelijä. Sitten komission edustaja, olkaa hyvä kommenttinne. Um, Kiitos puheenjohtaja aivan aluksi haluaisin nostaa hattua tälle valiokunnalle, kun se on oivaltanut Solvitin potentiaalin ja mahdollisuudet paljon paljon ennen kuin kukaan muu, kun seitsemän vuotta sitten tämä ohjelma polkaistiin käyntiin. Monet toim- toimielimissä olivat sitä mieltä, että, että tämä oli vain tällainen, tällainen eh, jonkunlainen lisävempain eikä ettei kymmenessä viikossa saatu mitä, olisi mahdollista saada mitään ratkaisuja aikaiseksi missään asiassa mutta tämä on äh, kohentanut äh, tämän valikunnan äh, innostuneisuus on lisännyt, erityisesti mistä herra Harmonin innostuneisuus on lisännyt Solvitin menestystarinaa monta lukua. Ja nythän se on seitsemän vuoden jälkeen selkeästi kiinteästi kartalla asiallisena välineenä sisämarkkinarikkomusten selvittämiseksi. Sen vuoksi tämä oma aloite valiokunta aloitteiden mietintö oli tämmöisen paikallaan. Siinä on, nyt on vähän kartoitettu näitä viime vuosien saavutuksia ja yleistä kehitystä. Ensinnäkin sitten tästä PR-työstä, valistuksesta olemme yhtä mieltä, että, että sitä tarvitaan erityisesti PK-sektorin suuntaan. Jos katsotaan tilastoja, voimme todeta, että PK-sektori laahaa jäljessä, mitä tulee Solvitin ratkaisemiin juttuihin näiden PR-kysymysten kanssa on painiskeltu vuosien mittaan ja olemme pyrkineet löytämään oikean lähestymistavan asian markkinoimisessa. olemme todenneet, että tällainen yleinen imagokampanja ei auta. 2008 me, meillä on tällainen markkinoiden avust, avustava avustustoimintasuunnitelma, joka lopullisesti hyväksytään tammikuussa ymmärtääkseni Äh, mutta sitten tämän toimintasuunnitelman ja Solvitin kytkökset. Siinä toimintasuunnitelmassa pyrimme paitsi äh, tiedottamaan paitsi Solvitista, myöskin koko palvelupaketista, jota meillä on tarjota joka meillä on tarjota. Solvittiin äh, on tarkoitettu ratkaisevan konkreettiset ongelmat, mutta tuolla kentällä on paljon porukkaa, jolla ei ole välttämättä mitään konkreettista heipä polttavaa ongelmaa vielä käsissään, mutta puut, heiltä puuteenkin puuttuu tieto näistä äh, asioista. Näin äh, äh, voidaan harkita tällaista palvelua, eh, jossa tämä ongelma voisi ratkaista viikossa. Sen sijaan he kääntyvät Solvitin puoleen, joka ei välttämättä ole tätä varten tarkoitettu. Solvitissa aikaa tuhrantu erilaisten selvittelyjen, yksityiskohtien selvittelyyn, vaikka ne voitaisiin ratkaista niin sanotusti alemmallakin tasolla jollakin kansalaisten neuvontapisteessä. pisteessä. Me haluaisimme, että yhdistää näitä tiedotuskampanjoja. Tämä <clears throat> kansalaisten tiedotus ja Your Europe ja muut tällaiset palvelut pitää pitää erillään toisistaan. Ei niitä saa sotkea, koska ihmiset hämmentyvät. Monet ovat jo todennut, todenneet, että, että kansalaiset löytävät sol, Solvitin äh, pariin sitä tarvitessa. Ei heidän tarvitse tietää kaikesta muusta, mitä siinä ohella on tarjolla. Heidän pitää saada solvitista sel, selvyys netin kautta googlaamalla yksinkertaisesti, koska <clears throat> niin tämä Solvitin nettinäkyvyys on aivan olennaista tietysti. Meidän pitää optimoida nämä Solvitin kotisivut. Et, niin kun, kun ihmiset kirjoittavat sinne, että ongelma ajokortin kanssa, ja siinä, siitä yhtäkkiä pompahtaakin esiin sitten tämä Solvitin ratkaisumalli, vaikka he he he olisi koskaan siitä aiemmin kuulleetkaan tärkeää tässä yhteydessä havaita myöskin, että 70 prosenttia Solvitille jätetyt kysymykset eivät, eivät itse asiassa kuuluneet sinne. Täytyy, täytyy saada palvelut reillaan. Viime vuonna meillä on tällainen yhteinen Solvitin ja kansalaisten palvelu toiminnon Signpost-palvelun yhteinen ongelmien sisäänsyöttölomake. Siinä sitten välissä on tällainen suodatin, joka ohjaa nämä kyselyt sitten oikeaan osoitteeseen, joko solvittiin tai tähän toiseen tiedotuskeskukseen. Ihmisten ei tarvitse olla perillä näistä brändeistä, eli nimistä, kunhan vaan saavat sen oikean palvelun sitten sitä tarvitessaan mietitön luonnoksessa esittelijä puhuu Solvitin kaltaisten järjestelmien hyödyllisestä ongelmien tunnistamisessa sisämarkkinoissa on otettu tässä mainitussa toimintasuunnitelmassa niin ikään huomioon, koska Solvitit ja muut voivat antaa hyvää palautetta välillisesti komissiolle ja neuvostolle ajatellen, mikä sisämarkkinoilla toimii ja mikä ei toimi. Ja voivat sitten kiinnittää huomiotamme sektoreihin, jossa, aloihin, jossa ihmiset kaipaavat lisää tietoa. Meidän pitäisi tätä kautta 2011 alkaen meillä on tällainen sisämarkkinoiden tilaraportti luvassa ja, ja Solvitin tietokannat ja muut Enterprise Europe-verkoston ja eurooppalaisten kuluttajakeskusten tietokantojen info on tässä sitten hyvän apuna sitä harjoittaessa. Mutta lopputuloksena tulisi olla se, että muodostamme täydellisemmän kuvan siitä, mitä sisämarkkinoilla todella on tekeillä ja millä tavalla ihmiset tämä, nämä markkinat mieltävät. Ajatellaan ö, rajat ylittäviä ostoksia, mutta myöskin sitten hallintoveranomaisten hallintoviranomaisten kanssa kohtaamia kohdattuja ongelmia. No, jatkuva ongelma on henkilöstövaje, siihen on viitattu. Kuva on vähän sekalainen, jos tarkastellaan viime vuoden ja uuden vuosikertomuksen, joka kohtillaan tulee painosta lukuja. Voidaan todeta, että monet jäsenmaat ovat pyrkineet lisäämään henkilöstöä, mutta muutama, muutama iso jäsenmaa yrittää sinitellä vielä hyvin – hyvin äh, vähä, vähä, vähälukuisella, äh, vähälukuisella henkilöstöllä. Yksi suuri jäsen on täällä paikallakin ja siellä on harjoittelijat äh, toimessa. Se ei ole hyväksi moisen ison jäsenmaan maineelle eikä muutenkaan ole hyvä juttu tietenkään. Mietintöluonnoksessa on esitetty esimerkiksi sosiaalirahaston käyttöä raha- ja talousongelmien sel- ja henkilöstöongelmien selvittämiseksi, mutta Ryllen tavoin me emme oikein usko tähän. Tarkoitus on suurissa jäsenmaissa ei tällaista tilapäisapua voida ottaa vastaan, tai ei, ei ole hyvä käyttää. Siinä on tarkoitus käyttää, pestata sitten koko päivää virkamiehiä sinne te meppeinä, meppeinä voisitte tietysti kohdistaa lievää painostusta niihin jäsenmaihin, joista, joissa tämä järjestelmä vielä toimi, koska meitä on esimerkkejä menneisyydestä siitä, että teidän, te, teidän työnne todella on merkityksellistä. Jos suuntaatte huomionne niihin maihin, joissa tämä järjestelmä pyörii heikosti ja kohdennatte omat kampanjanne sinne täsmällisesti, se saattaa henkilöstövajetta auttaa. Joku kenties sitten kallistaa korvansa, kun aikansa heitä siellä häiritsette ja päättää lisätä henkilöstöresursseja. Sitten ja kommentoitiin tätä MEPEille suunnattua infotilaisuutta. Olen yhtä, yhtä mieltä, että edustajat ovat tässä todellakin parhaita liittolaisiamme Solvitin asian ajamisessa. Me voimme kyllä mielellään auttaa teitä järjestämään tämmöisen tilaisuuden, mutta kysymyksessä pitää olla sitten paitsi Solvit, myöskin muut, tiedotus, tiedotuspalvelut saa ottaa siihen mukaan. Niitähän meillä on kosolti sisämarkkinoiden piirissä. Kiitos tästä komissiolle kattavasta vastauksesta. Siitä tuli vie evästyksiä jatkotyölle. Varmastikin äh, esitti ottaa huomioon tämän suhteelliset, suhteellisen henkilöstötilanteen eri äh, jäsenmaissa. Mutta, mutta äh, uuden mahdollisen sisä, sisämarkkinakomissaarimme huomio varmaan nyt sitten kiinni, kiinnittyi tähän, tähän asiaan. Venier onhan on Wiener on todellakin kiinnostunut no, tämän asian asiasta innostunut ja varmaankin omaa henkilöstöään sinne värvää mielellään auttamaan. No niin, edustaja Busoi, voitteko ystävällisesti nyt sitten tehdä yhteenveron? Minulla on aikataulu mielessäni, mutta niin varmaankin on teilläkin. Olkaa hyvä. Briefly. Aivan lyhyesti Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia kollegoja, jotka käyttivät puheenvuoron ja tekivät ehdotuksia. Olen samaa mieltä edustaja Hänslikin Roitavan puolesta edustavi, esittämien kommenttien suhteen. Mielestäni PK-yritykset pitäisi todellakin ottaa voimakkaammin kohderyhmäksi ja myös komissio on tästä samaa mieltä. Haluan kiinnittää huomiota myös verkkosivuihin, Herra Kurski kommentoi tätä asiaa ja meidän pitäisi ottaa tämäkin huomioon tässä mietinnössä tai tehtävissä tarkistuksissa. Meidän pitää siis perätä selkeämpiä verkkosivuja solvit.eu-osoitteelle e ja kansallisille sivustoille. Stylerin ehdotukset olivat erittäin hyviä myöskin, nimittäin se, että parlamentissa järjestettäisiin asiaan liittyvä tapahtuma, ehkäpä ensi vuoden alkupuolella uuden komission jäsenen kanssa yhteistyössä. Euroopan sosiaalirahasto voisi olla ratkaisu paikallisen henkilöstön palkkaamiseen, ei niinkään tiedotuskampanjoihin. Ja esimerkiksi Ryyle kysyi tästä budjettiasiasta. 800 000 euroa oli vuoden 2009 tiedotusbudjetti. Meidän ehdotuksemme on yksi miljoona, joka nyt on toista kertaa budjettivaliokunnan toisessa käsittelyssä hyväksytty vuodelle 2010. Ja tämä tiedotusbudjetti kuitenkin kattaa Solvitin lisäksi myös yhteismarkkinoiden tukipalvelun markkinointivarat. Ja tämä raha ei välitettävästi riitä kampanjojen järjestämiseen jäsenvaltioissa, ja siksi tässä mietinnössä pyydämmekin, että jäsenvaltiot käyttäisivät paikallista, alueellista, kansallista mediaa Solvitin edistämiseen. Henkilöstökysymyksistä totean, että jäsenvaltiot maksavat henkilöstön palkan. He ovat eri ministeriöiden tai EU-asioiden yksiköiden alaisia ja he työskentelevät pelkästään Solvit-verkoston parissa. Kuitenkin joissakin tapauksissa on vain yksi harjoittelija hoitamassa koko hanketta ja sitten joissakin valtioissa on useampia edustajia ja myös kielitaitokysymykset tässä on otettava huomioon. Kielitaidon pitäisi riittää näiden tehtävien hoitamiseen ja koulutus voi ratkaista näitä ongelmia, mutta EU ei pysty ratkaisemaan näitä ongelmia. Meidän täytyy, se mitä me voimme tehdä on pyrkiä vakuuttamaan jäsenvaltiot siitä, kuinka tärkeä tämä asia on, mutta jäsenvaltioiden on lopulta hoidettava tämä homma. Loppukommenttina sanon, että Euroopan komissiolla on siis miljoona euroa käytettävissä. Me voimme myös parlamentissa tehdä erilaisia toimia, mutta voimme myös noudattaa edustaja Vergnon esimerkkiä. Me voimme itse kukin järjestää omia kampanjojamme omien verkostojemme kautta ja tällä tavalla voimme sitten lisätä tietoisuutta Solvitista. Joanna, kiitoksia tästä aikataulusta. Esittelin tämän jo aikaisemmin. Nyt siis on toinen joulukuuta mietintöluonnoksen käsittely. Tämä on nyt ensimmäinen mietintöni ja samanaikaisesti tänään on vaimoni syntymäpäivä, joten tämä toinen joulukuuta on nyt sitten historiallinen päivä minulle täällä Euroopan parlamentissa. 11. joulukuuta on tarkistusten määräaika, joten toimittakaa ne minulle ennen sitä. Vetoomusvaliokunta hyväksyi oman lausuntonsa 28. tammikuuta ja sitten tarkistuksia käsitellään ja mietintö hyväksytään 8. helmikuuta valiokunnassa, jotta pystyisimme maaliskuun ensimmäisessä täysistunnossa hyväksymään tämän mietinnön. Thank you very much indeed, Christian. I'm sorry I didn't... Kiitoksia, Christian. En huomannut, että tämä oli ensimmäinen mietintö siis sinullekin siitä onnen toivotuksesta. Tämä on ollut historiallinen päivä ollut monin tavoin meillä. Kiitos paljon. No nyt sitten eh, tämän päivän viimeiseen eh, aiheeseen, johon eh, on varattu kuupuolisen tuntia, joka toivottavasti riittää. Claude, Claude Turmesin haluan, haluan toivottaa tervetulleeksi. Hän on teollisuusvaliokunnassa aktiivisesti toiminut, tunnettu taho. Varmasti tämä on ensimmäinen lausunto sitten tässä valiokunnassa. Onneksi irrotit, irrotit aikaasi tullakseni meidän avuksemme. Maine velvoittaa Philippe Juvin, Fred Jarl, Pavanova ei ole näköjään paikalla. Muutama, mu, muutama uh, varjoesittelijä puuttuu, kaksi kuitenkin paikalla on ja Herr Turberger on komissiosta läsnä siellä DG Enterprisein lääkeainetuoteosaston johtajana. Ensimmäinen mielipiteen vaihtosessio näistä kahdesta ehdotuksesta yhdessä. Varmaankin yhdessä, yhdessä, yhdessä ne käsittelet. tämmöinen lääketurvatoiminta ja sen muuttaminen lääkkeitä koskeva lääketurvatoiminta. Direktiivi on kysymyksessä. Chair, thank you, Mr. Haber. Kiitos puheenjohtaja Haber. On mukavaa, että jaetaan kukkasia jo tässä vaiheessa, vaikka en ole mitään vielä esittänytkään täällä. Toivon, että onnistun täyttämään nämä odotukset. Tämä on nyt ensimmäinen esiintymiseni tässä valiokunnassa ja heti pääsen jo esittämään mielipiteitä mietinnöstä. Uskon, että me kolmestaan muodostamme jo enemmistön, jos olemme samaa mieltä. Sehän on hyvä juttu. Minä esittelen nyt tässä englanniksi nämä ajatukset pahoittelut Voltaireille ja kaikille Voltaireille ja siis kaikille muille hienoille ranskalaisille kirjailijoille. No kaikki puolin lääketurvatoiminta, lääkkeet, kaikki pohjaa luottamukselle. Ja äskettäiset sikainfluenssarokotukset ja nämä tapahtumat ovat osoittaneet, että jos suuri yleisö edes vähän epäilee, niin mitä tulee siis lääkkeen myönteisiin tai kielteisiin vaikutuksiin, niin kaikki kaikki ponnistelut heidän rokottamisekseen ovat täysin tyhjiä. Tämä esimerkki osoittaa jälleen kerran, kuinka tärkeää on äh, rakentaa luottamusta. Ja äh, tietysti mistä luottamus nyt juontuu? Se juontuu siitä, että äh, on hyvin ankarat ja tarkat tarkastukset ja testaukset ja mahdollisimman laajalti myöskin kaikki osapuolet otetaan mukaan ja heille tiedotetaan. Ja joskus jopa saattaa olla, että kysymys on kiistanalaisesta tiedosta, koska tämä on ainoa tapa saada nopeita tuloksia. Näin ollen mehän olemme vain yksi näistä useista valiokunnista, jotka työstävät tätä asiaa, tätä direktiivi- ja asetusmuutosta mutta uskon, että me tässä nyt keskitymme niihin aspekteihin, jotka liittyvät meidän valiokuntaamme ja äh, ne liittyvät kansalaisiin, äh, kuluttajiin, kuluttajan tiedottamiseen ja tietystikin toisaalta sitten siihen, kuinka voitaisiin saada mahdollisimman harmonisoitu lähestymistapa kuin mahdollista niin, että ei koituisi mitään äh, ylimääräistä rasitetta ja byrokratiaa sisämarkkinoille. Tässä on oikeastaan vain kaksi asiaa, jotka haluan sanoa. Ensinnäkin EUn lääketurvatoimintajärjestelmä. Mielestäni tämä on hyvä lähtökohta, mutta varmasti sitäkin voitaisiin parantaa. Ja sitten se, kuinka käytetään tietoja lääkkeistä. Ja mielestäni tämä on myöskin sellainen osa-alue, jossa voitaisiin toimintaa parantaa. Ensinnäkin minun avustajani ovat saaneet joitakin lukuja, jotka olivat varsin yllätyksellisiä minua. Ensimmäiset lääkereaktiot, siis haitalliset ja vaikutukset ovat viidenneksi tärkein kuolinsyy sairaaloissa Euroopassa. Kysymys ei ole siis mistään pikkuasiasta. Ja itse asiassa meillä on ollut tiettyjä tapauksia Vajox esimerkiksi, joka liittyy nivelrikon hoitamiseen ja joka vuonna 1996 laitettiin markkinoille ja sitten vedettiin pois vuonna 2004 ja tänään äh, sitten ainakin asiantuntijat sanovat, että jos olisimme olleet avoimempia, niin myöskin haittavaikutukset, joita tällä lääkkeellä on, niin jotkut ihmiset olisi voitu pelastaa, heidän elämänsä olisi voitu pelastaa. En nyt mene muihin esimerkkiin, mutta niitäkin kyllä on. Niin tässä tällä, tällä tavalla nähtynä tarvitaan lisää lääke turvatoimintaa. Meillä on myöskin hyvin hyviä esimerkkejä Tanskasta, Ruotsista, Ranskasta, Hollannista ja muista, joissa on jo avoimempi järjestelmä, niin että meidän täytyisi varmasti pyytää kaikkia toimijoita lääketieteen harjoittajia, yrittäjiä, mutta myöskin kansalaisia ottamaan paljon aktiivisempi rooli tässä ähm, asiassa, mitä tulee lääketorvatoimintaan, joka siis äh, pohjaa äh, nettipohjaisille sovellutuksille. Äh, meillä varmasti on tietoa yllin kyllin, kenties liikaakin, se on ongelma, mutta varmasti voimme tämän asian ratkaista, jos saamme riittävästi resursseja niin, että ähm, saadaan aikaiseksi tietty hierarkia juuri tieto puolella. Minusta olisi hyvin tärkeää, että tämä järjestelmä olisi sataprosenttisesti rahoitettu julkisesti, koska muutoin tulee eturistiriitoja niiden välillä, jotka tuottavat lääkkeitä ja tietysti niiden välillä, jotka eivät ole iloisia siitä, kun kysymys on heidän lääkkeisiinsä kohdistuvista kysymyksistä tai muista haittavaikutus ajatuksista, niin että tässä on edittävä. Sitten on puhuttu myöskin luottamuksesta kaupalliseen tietoon. No, tässä meillä on aika selkeä näkemys. Kun elämähenki on uhattuna, niin uskon, että ei voida enää lähteä puhumaan kauppasalaisuuksista. Tämä on liian vakava asia, jotta tässä voitaisiin antaa periksi. Mitä tulee taas tietoon lääkkeistä, olen lukenut joitakin lobbauskirjeitä, joissa todettiin, että minkä takia ei voitaisi ajatella, että internetin tai jotenkin lyhennelmien kanssa voitaisiin saada aikaan säästöjä, koska tietysti kysymys on nyt näistä papereista, joita, lääkkeeseen, jonka tällä, joita lääkkeen mukana tulee tällä tavalla, saataisiin vähennettyä papereiden määrää, no, mutta meidän on kuitenkin ymmärrettävä, tehtävä, että nämä tiedotteet tuoteselosteet ovat jo lyhennelmiä ainakin minulle eh, selitettiin, että jos näitä vähenne, pienennettäisiin, niin se ei, ei riittäisi, koska jokainen eh, elin on, jokainen eh, organismi on omansa, niin että niistä ei voida millään lailla enää lyhentää tietoa. Ja internethän on ihan ok ja kiva, mutta jos ajatellaan tilastoja, niin mikä osa meidän väestöstämme käyttää eniten lääkkeitä. No tietysti juuri sama osa väestöä, joka ei ole niin nettisuuntautunutta. Jotkut meistä kenties olemme näiden kahden järjestelmän välissä, mutta uskon, että on edelleen hyvin tärkeää saada täysi kirjallinen tieto potilaille näistä asioista öö, uskon, että meidän täytyy vielä keskustella esittelyiden kanssa ähm, asiasta, joka tuli esille. Joskus ähm, kiireellisissä tapauksissa, äh, vaikkapa juuri tässä rokotuskysymyksissä, äh, jos sitä aiheutuu jotakin reaktiota tai hyvin äh, hyvin lupavan lääkkeen osalta, niin se otetaan nopeasti käyttöön. Ja hyvin usein, tämä on jo nähty aiemmin muissa tapauksissa, että ensimmäiset 3, 4, 5 vuotta ovat aikaa, jolloin saattaa tulla vielä lisätietoa myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista, joita lääkkeellä on, jota siis yhtäkkiä ilmaantuu. Ja tässä mielessä ehkä voitaisiin suoraan tämä lääke merkitä näiden ensi vuosien ajaksi, niin että ihmisille sanottaisiin, että saattaa olla, että on ensiksi eh, tärkeämpää saada lisätietoa tämän lääkkeen osalta. Päätän puheeni tähän, mutta nämä mielestäni ovat kaksi keskeistä seikkaa, johon meidän pitäisi keskittyä täällä valiokunnassa, koska se antaisi meille lisää uskottavuutta. Thank you very much indeed, uh, uh, Kiitoksia kovasti Claude Turmes tästä selkeästä analyysistä tulemme varmastikin panostamaan tulemme panostamaan tämän asian ratka- ratkaisemiseksi. EPPn edustaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja siitä, että sain puheenvuoron tänä historiallisena päivänä. Ja kuten tiedätte, äh, niin äh, toinen äh, joulukuuta Ranskan historiassa on myöskin tärkeä päivämäärä, koska britti, brittikansalaisena varmasti sen tiedättekin kysymyshan on Napoleon ensimmäisen kruunajaispäivästä. Mitä tulee lääketurvatoimintaan, niin haluaisin ensinnäkin hiukan alustaa tätä asiaa, sitten kaksi yleistä kommenttia ja sitten jotakin erityisiä kommentteja. Ensinnäkin tietysti tämä on hyvin tärkeä asia ja lääkkeet ovat entistä tehokkaampia. Ja tietysti tämä luo lisää mahdollisuuksia haittavaikutuksille, sivuvaikutuksille. Yleensä lääkkeet, joilla ei ole sellaisia, ne ovat aika hyödyttömiä lääkkeitä. Ja juuri entistä invasiivisempi lääketiede ja tehokkaampi lääketiede on johtanut tätä tilannetta tähän suuntaan. Tämä mm, pätee niin lääkkeisiin kuin myöskin toimenpiteisiin ja lääketieteeseen yleensä. Ja samalla on myöskin totta, että meillä ei varmasti ole paljoakaan tyydyttäviä lukuja, ja tämä sen takia, koska yksi keskeisistä piirteistä niissä sairauksissa, joita lääketiede kenties aiheuttaa, ja tietysti myöskin haittavaikutukset ja on juuri se, että liian vähän näitä ikäviä tapahtumia jätetään ilmoittamatta ja me kaikki joudumme kärsimään ilmoitusten puutteesta ilmoittamatta jättämisestä. Tietystikin myöskin sairastuvuus ja kuolleisuus kasvavat tämän vuoksi erityisesti sairaaloissa. Tämä ei ole tietenkään tärkein kuolinsyy, koska varmasti sairaaloissa kuollaan monen muuhunkin. Useimminhan nykyään kuolema tapahtuu sairaalassa eikä enää kotona. Tällainen on meidän yhteiskuntamme usein kuollaan valitettavasti kyllä lääkkeen sivuvaikutuksiin, mutta myöskin tietysti omiin sairauksiinsa potilaat kuolevat ja tietysti kirurgisten toimenpiteiden myötä voi myöskin tulla jotakin ei-toivottuja vaikutuksia. No, yleisesti ottaen kyse on siitä, minkä takia nyt lääketurvatoiminta ei tunnu toimivan. Ja uskon, että olisimme väärässä täällä valiokunnassa, jos emme käsittelisi tätä perustavalaatuista aihetta, joka siis johtaa siihen, että tämä lääketurvatoima ei ole riittävän tehokasta. Siis sitä ei sitä ilmoituksia ei ole riittävästi. Näistä ehdotuksista, joita on tehty, niin uskon, että tämä keskustelu harhautuu. Ja mietinpä tässä, josko meidän ei pitäisi tässä keskustelussa nyt todella nostaa kissa pöydälle ja miettiä tätä ilmoitusasiaa. Ja ovatko nämä toimenpiteet, joita ehdotetaan itse asiassa johtamassa siihen, että entisestään ilmoitukset vähenevät. Kenties ei, mutta pelkäänpä pahoin, että jäämme todella riittämättömälle tahalle, tasolle. Ehkä olisi siis hyvä tarkastella vielä uusia elementtejä ennen kuin teemme ehdotuksia. Yksi komission ehdotuksesta itse asiassa liittyy siihen, että pyritettäisiin ei vaikutusten ilmoituksia tekemään suoraan Tämä on oikein hyvä ajatus ja tietysti myöskin nuo äskeiset seikat, joista te puhuitte, että tietoa tulee liikaa. Monet ihmiset tulevat kertomaan oman tarinansa, ei ole mitään tekemistä lääkkeiden kanssa. No, tämä on todennäköistä. Itse asiassa itse olen työskennellyt Pariisissa päivystyksessä ja paljon saan postia ihmisiltä, jotka valittavat hoidon laadusta ja kun sitten asiaa tarkastellaan, niin itse asiassa mm, asioilla ei ole mitään tekemistä heidän valituksensa kanssa, niin että jos annetaan valtuukset potilaille, niin se on oikein hyvä, koska tällä tavalla varmasti päästään tavoitteeseen ja samanaikaisesti tämän tuo varmasti meille aika paljon lisätyötä. Arvoisa esittelijä, sanoitte myöskin, että toivoisitte, että että rahoitus olisi julkista. Olen samaa mieltä eettisistä syistä, mutta samanaikaisesti olen hiukan hämmentynyt. Ranskassa esimerkiksi tänä vuonna vaje sairausvakuutuksen vaje on 10-12 miljardia euroa. En siis ymmärrä, kuinka julkinen valta haluaisi laittaa pari euroa lisää eh, tähän lääketurvatoimintaan. Ehkä voidaan sanoa, että kysymys on valinnasta mm, ja tietysti terveysalalla aina on tehtävä valintoja ja kaikki potilaat ja lääkärit ja kaikki muut varmasti sanovat, että kysymys on prioriteeteista. No, jos sanon näin, niin tämä johtuu siitä, että että meidän ei nyt pidä lähteä uskomaan joulupukkiin sen suhteen, että saataisiin lisää äh, julkista rahoitusta. Äh, uskon, että tämä varmasti on aikamoinen huolenaihe eikö jonakin, jossakin vaiheessa ehkä pidä ottaa kuitenkin yhteyttä myöskin elinkeinon teollisuuden alaan. Sitten yleinen, toinen yleinen huomautus, nämä ehdotukset ovat mielenkiintoisia, koska ne ottavat huomioon sen, että potilailla pitäisi olla entistä enemmän valtaa ja heidät tunnustetaan entistä enemmän asianosaisiksi Perinteisesti hän on ollut EU-ssa selkeä ero niiden maiden kanssa, ovat enemmänkin anglosaksimaita, Ähm, jotka ottavat huomioon potilaan enemmän, ja toisaalta taas niin sanotut latinalaisperäiset maat, jossa oikeastaan sananvalta on lääkärillä. Onneksi kuitenkin nyt lähentymistä näissä tavoissa on tapahtunut, ja näin ollen potilasta kuunnellaan enemmän, ja hänen näkemyksensä otetaan huomioon. Tämä menee siis hyvään suuntaan. Sitten vielä viisi yksityiskohtaista huomiota josta kenties voidaan sitten keskustella tiedotus on hyvin tärkeää lääkkeiden seurana. Tässä tämä on huono ajatus, että tehtäisiin lyhennelmiä, se ei toimi toisekseen. Demokratian antaminen suurelle yleisölle mielestäni julkisten kuulemisten lopuksi heti, sen sijaan, että olisi 60 päivää miettimisaikaa, silloin kiusataan ihan mitä tahansa, vaan ihan saman tien nämä asiat täytyy kertoa Kolmanneksi määritelmien harmonisointi, vakavat haittavaikutukset esimerkiksi, se on määriteltävä hyvin kansainvälisten standardien mukaisesti. Sitten neljänneksi, mitä tulee avoimuuteen, olen samaa mieltä kanssanne. Kaikki on annettava kaikille tiedoksi ei voida ajatella, että on lyhennelmiä, lyhennelmiä, vaan on oltava todellista tarkkaa tietoa saatavilla. Ja viidenneksi sitten haluaisin tässä yhteydessä äh, vielä äh, pyytää komissiolta vastausta, minkä takia nyt ei tästä direktiivistä pyritä hyötymään sillä tavalla, että lopettaisiin se rinnakkain, tekninen äh, rinnakkainelo, jota on olemassa toisaalta lääkeviraston kanssa ja toisaalta meillä on tämä koordinaatiokomitea. Eikö voitaisi ajatella, että lääketurvatoiminnassa vihdoinkin nämä kaksi erillistä rakennetta pyritään pyrittäisiin sulattamaan yhdeksi ja uskon, että tämä koordinaatiokomitea olisi tässä paikallaan. Well, thank you very much indeed, Mrs. Juvan, for very detailed analysis and also sharing your... Kiitoksia. Tässä näkyy teidän asiantuntemuksenne. Meillä on tässä kymmen, kymmenkunta minuuttia mm, tehdä loppuyhteenveto Pavanova. Sitten edustaja Venjo ja vielä komissionkin edustaja. Teidän täytyy varmaankin sitten hiukan tiivistää äh, kommentteina, mutta nyt sitten edustaja Vernio ensin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Äh, vaikkakaan valitettavasti emme ole vielä tehneet työtä yhdessä, niin olen todella iloinen siitä, että tämä keskustelu käydään, vaikka se nyt on vähän lyhykäinen. Äh, ja olen varmasti samaa mieltä monesta asiasta kanssanne. Luottamus ja turvallisuus ovat tärkeitä asioita. Ja komission ehdotus todella nostetaan varsin paljon huolta ja kysymyksiä mielessäni. Minä tunnusta. On ylen kiitollinen siitä, että 2001-2004 säädökset suoltetaan yhteen, että vahvistetaan lääketurvatoimintaa yhteisössä ja myöskin sitä rationalisoidaan, mutta minua hiukan huolestuttaa, kun ajatellaan näitä keinoja, joilla siihen pyritään. Erityisesti mitä tulee siihen, että julkisen rahoituksen velvoite poitetaan. Tässä jo herra Turms puhuikin asiasta tästä on hyvä keskustella, mutta mielestäni tämä on selkeä, selkeä suunnanmuutos. Tiedän, että vajeita on ja varmasti täytyy tehdä valintoja, mutta se on toinen keskustelu, se on budjettikeskustelu ja finanssipoliittinen keskustelu jos ajatellaan sitten tietojen tulkintaa ja näitä lyhennelmiä, niin tämä on todella suuri riski potilaiden terveydelle. Yksikään lääke ei ole täysin harmiton ja kun se viedään markkinoille, niin se on ensiksi testattava kunnolla. Ja tämän periaatteen mukaisesti komissio, on oikein ymmärtänyt, ehdottaa, että yleistetään sellaiset riskinhallintasuunnitelmat, jotka ovat nykyisin aika rajoitettuja tiettyihin prototyyppeihin tai tiettyihin erityistapauksiin, jossa tietty tiettyjen turvallisuustestien tekijät vapautetaan tietystä vastaavista vastaavan vaikutuksen tuotteista. No, tätä menetelmää on käytetty erityisesti juuri tämän insikainfluenssan rokotuksen osalta, eikä ole otettu huomioon täysin syvällisesti näiden tehoste-lääkkeiden mahdollisia vaikutuksia. No, tietysti tämä on ollut tuottajalle tuottoisaa ja tietysti myöskin asiakkaalle mahdollisimman nopeasti saadaan lisää annoksia, mutta kuitenkaan tämä ei ole kuitenkaan vakuuttanut kansalaisia tuotteen harmittomuudesta ja tämä on paljon tuonut kysymyksiä, muun muassa sen, mitä tämä tarkoittaisi, jos tämä mekanismi sitten laajenisi ja kärjistetysti sanottuna asiakkaat, potilaat tulisivat ikään kuin koekaniineiksi, koska lääketurvatoiminta ei enää voisi olla kuin kumileimasin sen jälkeen, kun lääketettu käyttöön. Ja potilaiden mahdollisuus, tuossa herra Giovanni varmasti samaa mieltä, että he saavat siis suoraan tietoa mahdollisesta haittavaikutuksesta, eurooppalaisesta keskuksesta. No tämä olisi oikein kiinnostava ajatus, mutta samanaikaisesti tämä vie kaiken lääketieteellisen asiantuntemuksen merkitykseen ja kun ajatellaan sitten näistä kansallisista turvatoimintakeskuksista tulevista, kun ajatellaan näitä tietoja, niin tässä on varmasti aika paljon vaikeuksia. Uskon, että tämän tietokannan pitäisi koostua vain kansallisten tietojen pohjalta. Jos sitten haluamme päästä komission tavoitteeseen, niin tarvitaan tietoja tiettyjen kohtien muuttamista erityisesti, että otetaan huomioon turvallisuus ja luottamus, eikä tämä pelkästään ole potilaiden ja kansalaisten edun mukaista, vaan se on myöskin lääkefirmojen edun mukaista. Thank you very much indeed, Mrs. Vanio. And then Mrs. Pavanova. Kiitoksia tästä. No, sitten Panon Panova, olkaa hyvä. Minä haluaisin tietysti ensin onnitella komissiota tästä ehdotuksesta. On erittäin tärkeää, että me eh, kykenemme luottamaan eh, näinkin arka, arkaan alaan kuin eh, lääkemarkkinoihin. En enää palaa näihin aiheisiin, aiheisiin, mistä me puhumme. Sitten tämä haitallisten vaikutusten raportointisysteemi, minusta tämä tällainen tietopankki edesauttaisi tätä lääketurvallisuutta neuvosto ja komissio ovat jo esittäneet epäilyksiä siitä, että onko tällainen lääketurvallisuuden valvonta tarpeeksi tehokasta sitten markkinoille pääsyn estämisen komission ehdotuksessa 5 erotetaan esitetään, että ei, ei tarvitse, tarvitse liikaa raportoida, siitä saattaa tulla sitten äh, turha taakka äh, paikallisille kansallisille lääkevalvontaviranomaisille. Miten sitten tulee äh, siihen, että potilaat voisivat kertoa omista kokemistaan haittavaikutuksistaan, se olisi erittäin tervetullutta. Tullut. Se on, sisältää, sisältyy tähän osana tähän yleiseen potilaiden potilasturvan ja valistuneisuuden kasvamisen Tästä, tässä voitaisiin tätä lobbausta, jos sikäli kun se on oikea termi, niin ää, käyttää ää, ää, kerrotun tiedon pitää olla tietysti selkeä sanaista tätä tarkoitusta palvelen. Meidän on saatava potilaille, potilaille tietoja, joita pitää tietysti punnita tietyin kriteerein. Sitten markkina markkinoiden lupaviranomaisten saama tieto on, on tärkeää, että, että nämä lupaviranomaiset saavat välittömästi tietää näistä haittavaikutuksista ja sitä voidaan tätä tietoa saada yhteisestä tietokannasta, koska alan, ala on, on varsin joustava reagoidessaan haittavaikutuksiin mitä sitten sieltä lähtee kansalliselle, kansalliselle valvontaviranomaiselle. Sieltä meään siitä siihen saattaa verähtää hyvinkin vuosi tai kaksi. Pitää mahdollistaa, että ala reagoisi heti. Mitä sitten tulee potilastietoihin? Tässä meidän täytyy muistuttaa siitä, että kun puhumme, puhumme lääkkeistä, on tärkeää tasapainottaa riskit ja hyödyt ja samoin myöskin sitten ylläpitää potilaiden luottamus, että sen takia, että he pelkä, peloissaan e, esimerkiksi keskeytä hoitoaan tai tietämättömyyttään. Ei, ei millä, millä muotoa pidä pyrkiä vaikuttamaan heihin ja heidän päätöksentekonsa lääkäriltä asia ensin kysymyttä. Sitten vielä eh, tiedon levittäminen, mitä tuu, me emme oikein tiedä, mitkä ovat sitten tärkeät, olennaiset tiedot, siis perustiedot suomeksi sanottuna. Eh, minusta kannattaa tämä olennainen essential siitä eh, poistaa, vaan että ei, emme ajaudu sitten johonkin liialliseen epäselvyyteen. Se joskus saattaa syntyä ennakkoluuloja potilaiden keskuudessa, joku tieto, mikä välit viestittäisi, että vähemmän seurattuja ja valvottuja tuotteita ei pitäisi käyttää. Tämä tehokkaasti, tämä intensively, intensively monitored se olisi täsmällisempi, intensiivisesti, tehokkaasti valta. Komission eh, eh, ehdottaa, että sekä eh, että kaikki tiedot pannaan, potilas saattaa, saattaa luulla, että, että siellä että kiinnittää huomiota vain tähän kaikkein tärkeimpänä pidettyyn ominaisuuteen, eikä sitten huomioi muuta. Sitten vielä, mitä tulee tähän, tähän tuoteselosteeseen, tässä on äh, tarpeen kuulla äh, asianosaisia ja parlamentin mietinnössä voitaisiin äh, tätä peräänkuuluttaa, että saadaan nämä potilastiedotteet täydellisemmiksi ja helppolukuisemmiksi. Ja mitä sitten tulee julkisesta tästä turvallisuuden, turvallisuuden kertomukset pitäisi antaa kokonaisuudessaan ja potilaille sitten vain tiivistelmät näistä. Yleisesti ottaen tämä oli minun näkemykseni. Well, thank you very much. Um, well, I, I, I think... Kiitos. Turmisilla on vaikuttava asiantuntija Katras tukenaan varmaan hyvä, että nyt jo käydään tällainen alustava keskustelu, että se sitten eh, ilmenee hänen mietintöluonnoksensa. Saatte, saatte sitten tuonempana äh, eh, täydellisen tila, tilaisuuden puhua, kun te olemme saaneet äh, luonnoksen. Minuutin voitte saada, koska tulkeella on nälkä. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille niille, jotka ovat ilmaiset tukea joillekin tämän ehdotuksen elementeille. Rajoittaudun nyt kommentoimaan esittelijän sanomia asioita. Ensinnäkin avoimuus. Mielestäni on tärkeää miettiä myös sitä asiaa, että valvonnan tukena tarvitaan myös henkilökohtaisia tietoja. Ja toisekseen kannattaa miettiä sitä, kuten sanottiin, että ei ole kyse pelkästään raporteista, joissa ilmoitetaan haittavaikutuksista syysuhteen kerran. Jos tietokannassa siis on sellaisia tietoja, jotka eivät ole varmennettuja ja sitten ne ovat julkisesti saatavana, niin se voi olla ongelmallista. Ja toiseksi sitten rahoitus. Jos ajatellaan tätä palkkiopohjaista rahoitusta, niin se vähentää, vähentää järjestelmän luotettavuutta, sillä silloin järjestelmä joutuu turvautumaan esimerkiksi teollisuuden maksamiin maksuihin. Tällä hetkellä 75-80 prosenttia EMEAn maksuista tulee näistä palkkioista tai sen tuloista tulee näistä palkkioista ja vain parikymmentä prosenttia EUn budjetista jos siis todetaan, että palkkiot vaarantavat riippumattomuuden, niin tämä on sellainen julistus, että emme luota oikein koko tähän auktorisointijärjestelmään. Riippumattomuus ei välttämättä ole vaaranalaisena tällaisessa menettelyssä ja teollisuuden pitäisi vastata myös tällaisesta jälkiauktorisoinnista emään tapaan, miksi suuren yleisön pitäisi joutua maksamaan tällaisia kustannuksia? Se on kysymykseni. Kiitoksia, että, että näitä painotitte. Claude Turmes, haluatko hyvin, hyvin lyhyen yhteenvedon tehdä? Minulla on tässä myöskin aikataulun muutosesityksillä muille. Ole Minulla on nälkä ja varmasti myöskin tulkella on nälkä niin, että äh, olen pannut kaikki äh, ylös ja yritän äh, ottaa tämän kenties mukaan mietintöön ja uskon, että varmasti tammikuussa varjoesittelyiden täytyy istua yhteen keskustelemaan tästä. Ja jos te nyt voisitte sitten todella kertoa meidän aikataulumme, niin se olisi oikein hienoa työn jakamista. Thank you very much, uh, again. Kiitos tästä vielä kerran, että suostuitte tähän, im, im, tämän, tämän, tämän täällä impossa Tämä lähetetään käännettäväksi ennen joulua